sent yesterday. I will, I will look at it. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf äh, angesichts der vollen Tagesordnung Sie. No niin, hyvät naiset ja herrat, äh, aloitamme kokouksemme. Tervetuloa tähän tämänpäiväiseen kokoukseen. Avaan budjettivalvontavaliokunnan tämänpäiväisen kokouksen kolmas osuus tältä päivältä. Meillä on seuraavaksi esityslistan hyväksyminen. Onko mitään muutosehdotuksia? Näin ei ole. Eli esityslista on täten sitten hyväksytty. Ja mitä tulee tulkkaukseen? Meillä on tulkkaus että tämä kokous on internetissä. Ja nyt sitten siirrymme kohtaan kolme vastuuvapausmenettely. Gervanian Gerbendi on esittelijä. Tässä on kysymys virastojen vastuuvapaudesta ja toivotankin virastojenkin edustajat tervetulleeksi ja annan teillekin virastojen johtajille mahdollisuuden ottaa kantaa näihin asioihin. Ja tilintarkastustuomioistuimen vastaava jäsen Pietro Russo tulee käyttämään puheenvuoron. Ja sitten virastojen verkostojen koordinoinnista vastaava Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskuksen johtaja Mark Sprenger tulee myös vastaavaa, mikäli teillä on kysymyksiä mutta täällä on siis myös yksittäisten virastojen johtajat paikalla. Kaikille sydämellisesti tervetuloa. Ja nyt eh, ensin annan puheenvuoron esittelijälle, niin että mikäli hän haluaa. Kerven Jan, ole hyvä. Jos haluat, eh, saat puheenvuoron. Chairman, do, do you want me to start or puheenjohtaja, haluatteko, että minä aloitan vai tilintarkastustuomioistuimen edustaja? Te saatte valita. No, ehkä on parempi antaa puheenvuoro tilintarkastustuomioistuimen edustajalle. Okei, okay, uh, eh, dann uh, darf ich das Wort Herrn Pietro Russo vom Rechn... Selvä. Sitten annan tilintarkastustuomioistuimen asiasta vastaavalle jäsenelle Pietro Russolle puheenvuoro. Dear Chairman. Hyvä puheenjohtaja, arvon jäsenet, hyvät kuulijat. Olen erittäin kiitollinen tästä mahdollisuudesta saada olla läsnä budjetinvalvontavaliokunnan kokouksessa. To discuss. Jotta voimme keskustella vuoden 2011 tili- ja vastuuvapaudesta. Eh, joka koskee siis Euroopan virastoja. Kuten hyvin tiedätte, niin tällä hetkellä vallitsee melkoinen kuilu toisaalta sen rahoitusriskin välillä, joka liittyy virastoihin ja eh, hajautettiin elimiin, jotka kattavat noin 1,5 prosenttia EUn budjetista, ja toisaalta sen riskin välillä, joka näillä elimillä on, kun otetaan huomioon niiden joskus arkaluontoiset missiot ja tehtävät. Haluaisin aloittaa muistuttamalla lyhyesti tilintarkastustuomioistuimen mandaatista. Sen jälkeen esittelen vuoden 2011 tarkastustulokset ja sen, miten olemme lähestyneet vuoden 2012 tarkastuksia ja siihen, miten aiomme vastata parlamentin huoliin liittyen tarkastettuihin virastoihin. Mikä on meidän mandaattimme? artiklan 287 TFEUsta meidän tehtävämme on yhdistää tilien tarkastaminen ja pitää huoli siitä, että transaktioiden, transaktiot ovat sääntöjen mukaisia. Jokainen virasto saa tuom- tilintarkastustuomioistuimelta raportin, jossa on kaksi lausuntoa. Toinen koskee transaktioiden taustalla olevien tapahtumien ä, sääntöjen mukaisuutta ja toinen itse tilejä. Ja me haluamme myös tehdä havaintoja rahoitushallinnasta. Mitkä ovat meidän löydös, päälöydöksemme, kun ajatellaan vuoden 2011 tilintarkastusta. 39 virastoa, tai oikeastaan 38 plus Europolin eläkerahasto tarkastettiin. Vuonna 2010 näitä oli 32 näitä yksikköjä. Teimme sen johtopäätöksen, että kaikki 39 tiliä olivat luotettavia ja kaikki transaktiot olivat sääntöjen mukaisia. Mitä tulee näihin transaktioihin, niin 38-39 olivat täysin selviä ja yhden lausunnon annoimme Euroopan Tukholman viraston tileistä. Se ei välttämättä täyttänyt niitä kattoja, jotka puitesopimuksessa oli asetettu. Kun ajatellaan kokonaistilannetta, niin tämä ei tarkoita sitä, että me olisimme yksilöineet heikkouksia tai virheitä, vaan ähm, voidaan sanoa, että jos jonkinlaisia virheitä oli, niin ne olivat alle merkittävyyden rajan. Ne eivät olleet merkittäviä. Tilintarkastustuomioistuin on todennut, että parlamentti on pyytänyt enemmän tietoa vuoden 2010 vastuuvapauden jälkeen ja olemme ryhtyneet toimiin, jotta voisimme tämän pyynnön täyttää. Haluamme tietysti ottaa huomioon oman mandaattimme ja omien resurssiemme rajat. Vuonna 2011 me olemme antaneet enemmän tietoja äh, rahoitushallinnosta ja tarkastusten heikkoudesta. Kaikkein tärkeimmät havainnot eivät kuitenkaan äh, aiheuttaneet suuria pulmia. Ja me voimme todeta, että, että kaikki siirrot, siirtoja on ollut paljon ja täytäntöönpano on ollut heikkoa 27 virastossa. 24 virastossa rekrytointimenettelyt ovat olleet puutteellisia ja erityisesti ähm, vaihtoomaisuuden ja kiinteänomaisuuden hallinnoinnissa on ollut heikkouksia 20 virastossa. Ja joissain tapauksissa on ollut, äh, seitsemässä virastossa itse asiassa on ollut muita heikkouksia. Tilintarkastustuomioistuin on parantanut äh, tarkastuksia vuonna 2012 tarkastuslähestymistapaa on parannettu niin, että olemme voineet parantaa tarkastusten varmuutta ja sitä tietoa, jota parlamentille niistä annetaan. Tilintarkastustuomioistuin pyrkii arvioimaan talousarvioiden laatua ja niiden täytäntöönpanon laatua niiden tarkastusten lukumäärä, joita meidän täytyy tarkastaa, niiden määrä lisääntyy jatkuvasti. Vuonna 2012 meidän täytyy tehdä 70 tarkastusmatkaa ja lausuntoa. Ja tilintarkastustuomioistuin tulee laatimaan 40 vuotuista kertomusta, eli kahdeksan kertomusta enemmän kuin aiemmin. Tämä liittyy siis hajautettuihin toimielimiin. Tilintarkastuslähestymistapamme vuodelle 2012 on nyt uudenlainen niin suunnittelun kuin raportoinninkin osalta. Tilasto, tieteelliset tekijät, metodimme ovat parantaneet. Valitsemme tällä hetkellä testattavia otantoja paremmin. Me pyrimme loppujen lopuksi saamaan aikaan parempaa tarkastusvarmuutta. Tämä lähestymistapa pitää sisällään myös riskien analyysin ja sen, että pyrimme ottamaan sellaisia otantoja, joissa olemme yksilöineet riskialueita. Vuodelle 2012 raportointitapaa on muutettu niin, että niitä kommentteja voidaan, joita tilintarkastustuomioistuin esittää, voidaan analysoida selkeämmin ja kommentit Äh, asetetaan kolmen otsikon alle budjetin hallinnointi, äh, kontrollijärjestelmien avainkohdat ja muut kommentit. Tämän lisäksi laadimme seurantataulukon aiemman vuoden kommenteista. Tilintarkastustuomioistuin tulee jatkossakin antamaan palautetta Euroopan parlamentille eh, tästä tilin- ja vastuuvapausprosessista. Haluamme parantaa tarjoamaamme tietoa, erityisesti budjetin hallinnoinnista. Seurantataulukko, joka sisällytetään eh, vuotuisiin eh, raportteihin, on omiaan antamaan paremman käsityksen tilanteesta ja helpottaa Euroopan parlamenttia – asettamaan tili- ja vastuuvapausprosessin tavallaan useamman vuoden perspektiiviin. Tilintarkastustuomioistuin on ollut iloinen siitä, että keskitetyille virastoille on komissiolta annettu uusi toimintasuunnitelma. Tämän asiakirjan monet elementit, erityisesti ne toimet, joiden tarkoitus on parantaa monivuotisia toimintaohjelmia ja työohjelmia ja saada aikaan parempi linkki budjettivarojen ja toisaalta toteutettujen toimien välillä. Tämä kaikki on tilintarkastustuomioistuimen linjojen mukaista, koska me pyrimme toisaalta yhdistämään budjetin tarkastuksen siihen, että otamme huomioon myös budjetin toteuttamisen ja hallinnoinnin laadukkuuden. Me olemme tyytyväisiä siihen, että tällä hetkellä toteutetaan toimintaperusteista budjettia ja pyritään estämään petoksia. Tilintarkastustuomioistuin tulee ottamaan huomioon kaikki ne elementit, joiden avulla voidaan parantaa tarkastusten varmuutta. Toinen haaste, joka meillä tällä hetkellä on uuden rahoitusasetuksen täytäntöönpano. Sehän vaikuttaa virastojen tarkastuksiin. Artikla 208 uudessa rahoitusasetuksessa mahdollistaa sen, että ulkoiset tarkastajat voivat arvioida tilien oikeellisuutta. Tilintarkastustuomioistuin toivoo, että nämä tarkastajat voivat auttaa meitä täyttämään mandaattimme. Kaikki tapahtuu tietysti rahoitusasetuksen puitteissa 2008 artiklan puitteissa. Tällä hetkellä tilintarkastustuomioistuin pohtii artiklan 208 täytäntöönpanoa niin, että virastot saavat tästä lisäarvoa. Tällä tavalla myös tilintarkastustuomioistuin voi kantaa kortensa kekoon ylipäänsä Euroopan unionin tilien legitimiteetissä. Kiitoksia. Äh, Herr Russo, für die Aus Kiitokset tilintarkastustuomioistuimen eh, puheenvuorosta ja nyt sitten annan eh, puheenvuoron virastojen verkostojen koordinasta vastaavalle ECDC-johtajalle Mark Sprengerille. Olkaa hyvä. I'm, ah, here. Entschuldigung, it's ist von Niin, anteeksi, tätä on välillä hieman vaikea nähdä. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you very much, Mr. Chair, for giving me... Kiitos eh, Haluaisin aloittaa sanomalla, että virastojen verkoston tavoitteena on saada aikaan kustannustehokkuutta EU-järjestelmässä. Tässä vastuunvapausmenettelystä tässä, ja tässä kuulemisessa on erittäin tärkeää parantaa menettelyjämme. Virastot eivät aina hoida kaikkea ihan oikein ja sen vuoksi on erittäin hyvää ja arvokasta, että meillä on ylimääräistä tarkastelua niin, että voimme nähdä vahinkomme ja erehdyksemme ja ottaa niistä oppia. Sen vuoksi eh, mielelläni kuulisinkin tämän valiokunnan palautetta siitä, mitä meidän pitäisi oppia vuodesta 2011. Ja toivon myös, että meillä olisi avointa vuoropuhelua näistä esteistä, joita meillä on, kun me pyrimme parantamaan toimintaamme. Viimeis vuonna, kun minä olen toiminut virastojen verkoston puheenjohtajana, olen käyttänyt hyvin paljon aikaa kuunnellakseni vastapuolia. Ja kaikkia johtajia on pyydetty toimittamaan sama palvelun taso vähemmällä henkilökunnalla. Kaikki ovat leikanneet virkoja. Uusille, viroille, vira, uusille virastoille on annettu vähemmän virkoja. Ja tämä merkitsee sitä, että virastojen täytyy olla hyvin varovaisia henkilökuntansa määrän suhteen, kuinka paljon heitä käytetään esimerkiksi hallintoon. Ja nyt kun on vähennetty henkilökuntaa, niin me haluaisimme mieluummin vähentää hallintoa sen sijaan, että vähennetään meidän virastojemme palvelua, joihin meidät on perustettu. Sen vuoksi me haluaisimmekin hallinnollisten tehtävien yksinkertaistamista. Sen vuoksi me pidämmekin erittäin hyvänä tätä tiekarttaa EUn virastoille, jonka komissio julkaisi joulukuussa. Me pidämme erityisen hyvänä lukua neljä tässä tiekartassa, koska siinä on kysymys esimerkiksi taloudellisten sääntöjen yksinkertaistamista ja budjetin toimeenpanon yksinkertaistamista. Ja tämä on asia, joka voi tehostaa meidän toimintaamme paljon ja sillä tavalla myös hoitaa näitä hallinnollisia ongelmia, joita tilintarkastustuomioistuin on löytänyt. 2013 meidän virastojen verkon tärkein tehtävä on toimeenpanna komission julkaisema tiekartta. Sitten muutama sana äh, budjetin siirroista. Suurin osa virastoista, myös minun omani, äh, meitä on tilintarkastus äh, tilintarkastus arvostellut siitä, että olemme siirtäneet budjettikohtia vuodelle 2012. Me haluamme toki tehdä parhaamme, niin että tämä olisi minimaalista. Me haluamme tehdä yhteistyötä tilintarkastustuomioistuimen kanssa niin, että me voisimme hoitaa tämän asian. Yksi haasteista, jota meillä on, on otsake kolme budjetissa. Suurimmalla osalla virastoista myös ECDC toimii monivuotisten ohjelmien pohjalta. Eli on toimia, jotka kestävät useita vuosia ja näitä on usein sitten eh, tuettava erilaisten eh, alihankkijoiden kautta. Ja on erittäin vaikea eh, saada tätä ulkopuolista tukea ilman näitä budjettisiirtoja. Toki on myös mahdollista tehdä se käyttämällä erilaisia sopimuksia, mutta me voimme joutua ongelmiin, jos me käytämme tällaisia puitesopimuksia. Minä tiedän sen itse omasta kokemuksesta puolestani ECDCssä. Ja vaikkakin meillä olisi hyvä tällainen puitesopimus ja hyvää suunnittelua, niin aina syntyy tiettyjä kustannuksia jonkun vuoden viimeisinä kuukautena, jotka sitten maksetaan vasta seuraavana vuotena. Monet yksityiset yritykset, kuten esimerkiksi turvallisuuspalvelu, catering, siivouspalvelut, ne on kaikki ostettava ulkopuolelta ja sen lisäksi meidän on maksettava lämpö, sähkö, vesi. Nämä ovat asioita, joita me hyödymämme joka päivä, joka viikko. Sen vuoksi me tarvitsemme tiettyjä siirtoja yhdeltä vuodelta seuraavalle. Sen lisäksi meillä on myös äh, rajat sille, mitä kaikkea voidaan suunnitella. Virastot ovat kohtuullisen pieniä, erikoistuneita järjestöjä, ja joskus voi olla niin, että jokin projekti on riippuvainen yhdestä äh, henkilökunnan asiantuntijasta. Ja jos tämä yksi henkilö sitten lähtee esimerkiksi pitkälle sairaslomalle tai ehkä päättää lähteä koko virastosta, niin silloin ehkä tämä koko projekti äh, joutuu hyllylle useaksi äh, kuukaudeksi. Yksikään virasto viraston johtaja ei välttämättä liioin tiedä, minkälaista palkkaa, minkä tasosta palkkaa maksetaan työntekijöille 2013 lopussa, johtuen siitä, että komissio ja neuvosto vieläkin riitelevät EUn virkamiesten palkoista. Viime vuonna meille kerrottiin, että tilintarkastustuomioistuin antaisi tästä lausunnon kevään aikana 2000, liittyen kevään 2011 palkkatarkistuksiin ja kaikki ovat varautuneet siihen, että palkkoja nostetaan ja siihen tarvitaan rahaa. Marraskuussa me saimme tietää, että tuomioistuin ei antaisi omaa vastausta ennen vuotta 2013, niin minulla oli varauksissa lähes miljoona ECDCn palkkabudjetissa. Ei ole mahdollista siirtää palkkabudjettia seuraavalle vuodelle ja oli liian myöhäistä vuoden, siihen vuoden aikaan siirtää tätä rahaa toisen otsakkeen alle. En tässä nyt kritisoi tilintarkastustuomioistuinta, komissiota tai edes neuvostoa, mutta haluan vain mainita, että on rajoituksia sille, mitä me voimme tehdä ja kuinka paljon me voimme suunnitella. Me pyrimme parempaan, mutta koskaan emme ole kuitenkaan ole täydellisiä. Mutta otamme mielellämme vastaan palautetta ja pyrimme ottamaan opiksi virheistämme. Kiitos. Kiitos tästä. Nyt sitten avataan keskustelu valiokunnassa ja annan esittelylle puheenvuoron. Um, start by... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä tilintarkastustuomioistuinta ja erityisesti Russoa tehdystä työstä. Ja olen erityisen tyytyväinen siihen, että nämä tämän vuoden raportit sisältävät enemmän tietoa kuin aiempina vuosina. Näinhän me olemme parlamentissa pyytäneet. Tästä on kovasti hyötyä. Haluaisin myös kiittää varjoesittelijöitä heidän panoksestaan kirjalliseen kyselypakettiin, kysymyspakettiin ja haluaisin myös kiittää virastoja siitä, että olette täällä. Erityisesti haluan kiittää teitä siitä, että lähetitte tänne johtajatason edustajia paikalle. Tämähän on erittäin tärkeää, kun puhumme tilivelvollisuudesta ja ylipäänsä vastuusta Euroopan parlamentin suuntaan. Virastojen tili- ja vastuuvapausprosessi on ainoa mahdollisuus parlamentille tarkastella virastojen tehokkuutta ja suoritusta – ja tämän vastuuvapausprosessin ansiosta me voimme asettaa virastot vastuuseen siitä, mitä tekevät. Ei ainoastaan rahoitusvastuuseen, vaan myös poliittiseen vastuuseen. Puheenjohtaja, virastot tekevät erittäin tärkeitä asioita, toteuttavat tärkeitä tehtäviä, joilla on toisinaan vaikutusta kansalaistemme päivittäiseen elämään. Ajatellaan nyt vaikkapa lääkkeiden laatua, ruoan laatua, lentokoneiden turvallisuutta ja niin edespäin. Ja sen vuoksi riippumattomuus on oleellista. Virastojen teknisen ja tieteellisen arvioinnin riippumattomuus on tärkeä asia ja siitä syystä olemme myös luoneet näitä virastoja, näitä tehtäviä toteuttamaan. Joten haluaisin korostaa, painottaa ja alleviivata sitä, että on tärkeää, että virastot tekevät riippumatonta työtä. Puheenjohtaja, tänä vuonna virastot ovat olleet ainakin Brysselissä poliittisen keskustelun keskiössä. Ei ainoastaan sen vuoksi, että tilintarkastustuomioistuin on esittänyt erityiskertomuksen eturistiriidoista, vaan myös sen vuoksi, että työryhmät ovat lopulta viime vuoden heinäkuussa saaneet päätökseen työnsä, ja olen iloinen, että myös komissio on seurannut tätä työtä ja esittänyt myös oman toimintasuunnitelmansa virastoille juuri ennen joulua. Niin, mielestäni me parlamenttina, mutta myös neuvoston ja komission, meidän kaikkien täytyy ottaa nämä kaikki asiat erittäin vakavasti. Ja nyt lopulta on aika alkaa keskustella virastojen tulevaisuudesta. Mielestäni on äärimmäisen tärkeää myös se, että saamme hyvän käsityksen virastoista. Olen pannut merkille, että eräs kollega ei tästä valiokunnasta, mutta eräässä keskustelussa MFFstä, siis vuoden 2013 budjetista ja monivuotisesta rahoituskehityksestä sanoi, että me voisimme surutta leikataan miljardilla virastojen kustannuksia. Tämä on kyllä paljon enemmän kuin koko virastojen budjetti, joten meidän täytyy nyt äh, olla huolissamme ehkä siitä, että tällaisia huhuja ja kummallisia juttuja äh, kiertää virastoistamme. Tähän etenemissuunnitelmaan liittyen minulla olisi aivan erityinen kysymys virastoille ja ehkäpä erityisesti verkostolle. Jos nyt tarkastelen niitä toimia, joita komissio ehdottaa vuodelle 2013 ja siitä eteenpäin, niin virastoilla on kyllä edessään paljon työtä. Ja tällä hetkellä verkoston rakenne on sellainen, että yksi johtaja, muistaakseni lauantaisin ja sunnuntaisin, toimii verkoston koordinaattorina. Ja kysymykseni kuuluukin, että onko realistista pyytää verkoston koordinaattoria olemaan ensisijaisesti vastuussa kaikkien niiden toimien toteuttamisesta, joita komissio tuleville vuosille ehdottaa virastoille. Vain olisiko ehkä parempi ehdotus pyytää vaikkapa jotain viraston aiempaa johtajaa tilapäisesti ottamaan ohjat käsiinsä? ikään kuin tilapäisenä johtajana, tahona, joka järjestää ja toteuttaa näitä toimintasuunnitelmia. Erityisesti kun otetaan huomioon, että tietyt toimet eivät välttämättä aina ole kaikkien virastojen etujen mukaisia. Eli virastojen välillä voi tässä, tällä tavalla tulla eturistiriitoja. Mutta nyt haluaisin vielä palata tilintarkastustuomioistuimen löydöksiin. Me olemme puhuneet jo monista asioista tässä kirjallisessa kyselypaketissa, kysymyspaketissa, ja me saimmekin vastauksia, tai olemme jo saaneet vastauksia. Aivan kuten Springer jo mainitsi, niin budjettien siirrot ovat yksi ongelma, rekrytointimenettelyt ovat yksi ongelma, hankinnat, ne eivät aina välttämättä välttämättä täytä rahoitusasetuksen vaatimuksia ja tietysti aina meitä huolettaa mahdollinen eturistiriita. Ja minulla on muutamia konkreettisia kysymyksiä, jotka liittyvät näihin asioihin. Ensinnäkin siirroista sen verran, että minä kyllä ymmärrän sen, että on ongelmia, koituu ongelmia, kun on monivuotisia ohjelmia ja vuotuisia budjetteja. Mutta minulle on kerrottu, että komissiolla sisäisesti on sellainen järjestelmä, jossa se kaksi tai kolme kertaa vuodessa tekee yleiskatsauksen siihen, kuinka vuoden budjettia on täytäntöönpantu ja virastoilla ei välttämättä ole samaa järjestelmää. Olisiko tässä sellainen asia, johon virastot voisivat puuttua, jotta saataisiin parempi katsaus vuotuisten budjettien täytäntöönpanosta, yleiskäsitys. Ja toinen asia, joka kiinnitti huomioni, on se, että sisäinen tarkastusosasto esittää aina paljon suosituksia ja tällä hetkellä näyttää olevan rakenteellisia ongelmia, ne on mainittu myös etenemissuunnitelmassa. Rakenteellinen ongelma suositusten seurannassa, joita sisäinen tarkastusvirasto esittää, ja myös johtokunnan rooli on ongelmallinen. Johtokuntaa ei välttämättä aina ole valittu osaksi tätä prosessia, joten ehkäpä virastot voisivat tätä asiaa pohdiskella miettiä, miten tätä järjestelmää voitaisiin parantaa. Toinen asia, joka liittyy tilintarkastustuomioistuimen raportteihin, kertomuksiin, mutta joka myös tuli esiin kahdenvälisissä keskusteluissa aika monien johtajien kanssa, on sääntöjen moninaisuus, joita virastojen täytyy noudattaa. Tämä ei liity ainoastaan tarkastuksiin, vaan virastojen omiin rahoitusasetuksiin, henkilöstösääntöihin ja muihin. Yksi virastojen johtajista selitti minulle, mitkä ovat esimerkiksi rekrytointiprosessien säännöt, ja olen ymmärtänyt, että ne pätevät kymmeniin tuhansiin ihmisiin, jotka hakevat vain muutamaa työpaikkaa, mutta onko tärkeä, onko tarpeen, että virastolla on samat menettelyt kuin komissiolla? Yksi johtaja selitti minulle, että kun hän tarjoaa minulle vaikkapa kupin kahvia, hän kertoo, mitä hänen täytyy tehdä. Ja olin järkyttynyt siitä paperimäärästä ja niiden henkilöiden lukumäärästä, jotka täytyy ottaa huomioon, kun minulle tarjotaan yksi kupponen kahvia. Ja tämä meni jopa niin pitkälle, että jos hän olisi itse keittänyt kahvin ja tarjonnut minulle sen, niin meillä olisi, meillä olisi tullut varsinainen kahvigeitti-kriisi tänne Eurooppaan. Joten ehkäpä verkosto voisi tätäkin vähän pohdiskella. Ja jos on sellaisia yksittäisiä virasto, virastoja tai johtajia, joilla on näkemyksiä tästä asiasta, niin olisi kiinnostavaa kuulla. Ja sitten ihan lopuksi haluaisin viitata tiekartan tai etenemissuunnitelman seurantaan. Minähän esitin jo kysymyksen äh, määräaikaisista virkamiehistä, mutta olen myös huomannut, että toimet 15 ja 16 otsikon järkiperäistäminen alla. Tämä liittyy mahdollisiin fuusioitumisiin tai virastojen palveluiden tai osastojen jakamiseen. No, fuusioitu, Fuusioitumista on vaikea virastolta pyytää, koska heillä on omat etunsa, mutta ehkäpä palvelujen jakaminen, töiden jakaminen olisi mahdollista. Onko tällä saralla jo saatu aikaan parannusta? Ja minulla on sitä paitsi kerrottu, että komissiolla on oma henkilöstöresurssijärjestelmänsä, jota virastot eivät saa käyttää. Ja tämä on aikamoinen kustannuserä virastoille saattaa maksaa jopa miljoonia euroja enemmän kuin jos voisivat käyttää komission henkilöstöresurssijärjestelmää. Joten tähän olisi mukavaa saada vastaus. Ja puheenjohtaja. Haluaisin puhua muutamasta seikasta, jotka liittyvät yksittäisiin virastoihin. Eturistiriidat. Mehän keskustelemme tästä asiasta kokouksen jälkeenkin mutta olisi hyvä kuulla ilmailu- ja lääkevirastolta ja elintarviketurvallisuusvirastolta siitä, mikä on tilanne tällä hetkellä suositusten, tilintarkastustuomioistuimen suositusten täytäntöönpanon osalta. Ja yleisempi kysymykseni on seuraava. Tällä hetkellä me noudatamme OECDn suuntaviivoja, mutta ne eivät ilmeisesti kata sitä tapaa, jolla virastot toimivat. Ne kattavat ainoastaan eri organisaatioiden työntekijät ja virastot käyttävät paljon ulkoisia asiantuntijoita, professoreita ja muita, joita OECDn suuntaviivat eivät kata. Joten olen ymmärtänyt komission etenemissuunnitelmasta, äh, että komissio aikoo laatia omat eturistiriita sääntönsä tai suosituksensa. Sitten meillä on yksi virasto, joka on saanut perustellun kertomuksen tai mielipiteen ähm, tilintarkastustuomioistuimelta, ja tämä koskee ECDCtä, ja haluaisinkin tähän ongelmaan puuttua. Kyse oli siis puitesopimuksen ylittämisestä tai katon ylittämisestä. Toinen virasto, josta haluaisin erikseen puhua, on ihmisoikeusvirasto. Parina viime vuonna olemme voineet todeta, että muutamia kiistoja on ilmennyt viraston ja yksittäisten työntekijöiden välillä. On ollut kaikenlaista häirintäjuttua. Kaksi on viety käsittelyyn tuomioistuimen tai muihin riitojen ratkaisuinstansseihin. Voisiko virasto varmistaa sen, että erilaiset paljastusjärjestelmät ovat nyt tavallaan aisoissa ja ongelmat ovat menneisyyttä. Ja sitten haluaisin vielä puhua niistä rahoitusta finanssivirastoista, joita loimme jokin vuosi sitten, jotka ovat osa vastuuvapausprosessia nyt ensimmäistä kertaa. erityisesti pankkiviranomaisista puhun. Niitä rahoitetaan 60 prosenttisesti jäsenvaltioiden kontribuutioilla ja olen ymmärtänyt, että muutamilla jäsenvaltioilla on ollut maksuvaikeuksia ja sen lisäksi niiden on täytynyt lyhtyä jonkinlaiseen talousarviotemppuihin voidakseen maksaa nämä osuutensa. Ja jotkut maat taas ovat muuten vaan viivästyttäneet maksuja, niillä on rästejä, joten tämä asettaa pankkiviranomaisen aika hankalaan tilanteeseen. Jos tämä on totta, niin silloin meillä on kyllä rakenteellinen heikkous. Kun meillä on tällainen outo hybridijärjestelmä, jossa mukana on sekä eurooppalaista rahaa että kansallisia kontribuutioita, tilanteen tulisi muuttua. Niin, en nyt halunnut tässä puhua liian pitkään. Haluan antaa myös kollegoille mahdollisuuden esittää kysymyksiä virastoille. Kiitoksia. Yeah, thank you very much. Uh, Kiitos esittelijälle, herra Gerbrandille. Teidän kertomuksenne jälkeen Eh, tästä virastovierailusta, niin ehkäpä meidän pitäisi ottaa kahvitermari mukaan. Seuraavaksi Christopher Fjellner. Thanks a lot. I, maybe... Kiitos. Ehkäpä täällä on EPPn varjoesittelijä, joka haluaa puhua ennen minua, niin hän saa. Minä vahingossa pyysin puheenvuoroa liian aikaisin. No niin, te olisitte olleet ensimmäinen. No eli varjoesittelijät, EPP, olkaa hyvä. Sarvamaa ja sitten ajalla Sender. Thank you, Chair, and, and thank you. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos esittelijälle hänen selkeästi hyvin vakavamielisestä ja laajasta työstä. Kiitokset myös kaikille virastojen johtajille siitä, että he ovat tulleet tänne. Minulla on muutama ehkäpä yksityiskohtainen kysymys liittyen näihin kirjallisiin kysymysvastausasiakirjoihin. Käyn nyt ihan lyhykäisesti lävitse. Ensinnäkin ilmailu virastolle. Teidän vastauksessanne meidän kirjalliseen kysymykseenne hallintokusuista te sanotte, te ette oikeastaan vastaa tähän kysymykseen, miksi, ainakaan minun mielestäni. Ja haluaisinkin kuulla hieman enemmän tästä hieman eriytyneemmän vastauksen, miksi Miksi virasto tai varsinkin teillä on niin korkeat hallinnolliset kulut? ECDC, tämä on hieman nyt päällekkäistä siinä, mitä me olemme jo kuulleet, mutta jos te, herra Springer, voisitte kertoa hieman enemmän näistä siirroista seuraavalle vuodelle. Varsinkin kun te sanotte, että ne, ovat, ne eivät ole vältettävissä, niin olisi hyvä kuulla tästä hieman enemmän, koska eivät kaikki virastot ole tehneet näin paljon siirtoja seuraavalle vuodelle. Ja joissain muissa järjestöissä niitä ei ole lainkaan. Ja kaikkien täytyy käyttää vettä ja maksaa laskuja sähköstä ja lämmityksestä vuoden aikana. Joten voisitte ehkäpä hieman eri, eriyttää vastaustanne ja myös kertoa, millä tavalla veronmaksajia palvellaan tältä kannalta. Sen lisäksi minulla on kysymys EFSAlle. Tilintarkastustuomioistuimen mukaan perheenjäsenet, jotka kuuluvat samaan kotitalouteen, olisi otettava mukaan näissä Ähm, tässä äh, eturistiriita-julistuksessa äh, ja mitkä ovat nämä rajaukset, joita tähän liittyy? Mikä tilanne nyt on? Ja sitten äh, ympäristövirasto. Teidän vastauksessanne te sanotte, siteeraan, on tärkeää huomioida, että et, taloudellisten etujen, ä, taloudellisten etujen ä, ristiriita on erilainen ä, eri virastojen kesken. Ja tämä pitäisi muistaa, kun tehdään virastojen vertailevia tutkimuksia. Olisi hyvä kuulla, että näistä. Tämä on hieman sama kysymys kuin joka Gerbrandilla oli, koska teidän vastauksessanne, mikä on tämä puitteisto tai, tai suuntaviiva, jota meidän teidän tapauksessanne tulisi noudattaa, kun me yritämme tässä äh, selvittää sitä, että onko tässä eturistiriitaa vai ei. Koska tämä vaikeuttaa hieman meidän työtämme, jos me saamme tällaisen vastauksen, että no, Tilintarkastustuomios käyttää OECDn suuntaviivoja, mutta meihin ne eivät sovi. Ja tämä on vastaus. Emme me tällä mitään tee. Ja tämä olisi hyvä tietää, että mitä suuntaviivoja meidän sitten tulisi teidän virastonne tapauksessa käyttää. Kiitos. The next one. Kiitokset. Äh, sitten Ines Ajala-Sender. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos paljon kaikkia edustajia, täällä erityisesti herra Russoa ja kaikkia virastojen edustajia siitä suunnattomasta työstä, jota he tekevät vuosittain ja mitä me voimme tehdä yhdessä vuosittain, kun me puhumme näistä vastuuvapauksista virastoille. Meidän työt ovat moninkertaistuneet, se on tullut monimutkaisemmaksi kun ajattelemme vastuuta, kun kaikki toimielimet Äh, toimivat myös yhdessä komission kanssa ja toimivat yhdessä virastojen kanssa. Minä haluaisin kommentoida ensinnäkin herra Russolle. Kiitän häntä tässä vaiheessa jo. Hän teki hyvin yksityiskohtaisen selvityksen kaikista niistä parannuksista, joita on tapahtunut, joita on otettu käyttöön. Ja tämä uutena tilivuotena, kun on kyse vastuuvapauden aikajaksosta. Mutta kysymys kuuluu, millä tavalla nämä järjestelmät, niin sanotut nämä vastakohtaisuusjärjestelmät toimivat, kun on kyseessä esimerkiksi ongelma, joka meitä huolestuttaa. Tänä vuonnahan on meillä varauksissa ja meillä on hyvin motivoidut näkemykset siitä, miten me haluamme ennaltaehkäistä tauteja ja sairauksia Euroopan tasolla. Tämä on hyvin konkreettinen teema. herra Springen voisi kommentoida sitä vielä tarkemmin, mutta minä haluaisin kuulla herra Russolta vähän tarkemmin, milloin, silloin kun joku näistä ongelmista syntyy, onko tilintarkastustuomioistuimen jäsen valmis osallistumaan tähän keskusteluun, joka voi olla hyvinkin vastakkainasetteleva tai ristiriitainen Mielestäni tässä on ollut jo ongelmia. Minä haluaisin, että selittäisitte sen syyn ja perustelun, ei ole voitu toimia näissä mm, haastattelu- tai keskustelutapauksissa sillä tavalla, että oltaisiin saatu kaikki, olisi saatu kaikki tarvittava tieto, koska meiltä puuttuu osa tiedoista. Toiseksi sitten tiekartasta komissiolle. Minä haluaisin kysyä vain tässä, kun on kyse tiekartasta, siinä sanotaan, että kun puhutaan ihan konkreettisesti vastuuvapauksista, mitä toimenpiteitä on ennakoitu tilanteen parantamiseksi? Ryhdytäänkö paikantamaan ihan yksityis, yksityiskohtaisesti, aivan erityisesti vastuualueita komission ja virastojen välillä? Haluan kysyä teiltä, siis painostaa, mikä on tämän tarkastustoimenpiteen tavoite, paikantaminen, identifioiminen paljon paremmin, paljon syvältä käyvemmin vastuualueiden jakautuminen virastojen ja komission välillä. Ymmärrän, että joissakin tapauksissa on osa aluetta, jolloin virastot tarvitsevat vastuuta, mutta tiettyä riippumattomuutta sen lisäksi, koska mehän vaadimme, että tieteellisesti ne antaisivat meille tietoa ja joka poliittisessa mielessä voisi olla joskus vähän ristiriitaista, mutta haluaisin tarkalleen tietää, mitkä ovat ne tavoitteet komissiolla, mihin se aikoo ryhtyä tässä tarkastamisessa vastuualueiden jakamisessa. Sitten seuraava aise, tämä yleinen tie, teema 90 prosenttia virastoista budjettien lykkäämisestä on joitakin erityispiirteitä. Jotkut virastot ovat se meille selittäneet ja komissiohan on, on antanut lisätietoa asiasta, mutta ehkäpä voisimme tässäkin toiminnassamme paremmin hahmottaa sen nämä erityistoiminnat, joita pyydämme Esimerkiksi henkilöstökysymyksissä Springen sen mainitsi tässä jo äsken joistakin teemoista voisimme hahmottaa sillä tavalla toiminnan, ettei tämä budjetti aina ole niin suuri rasite ja kaadu yksinomaan virastojen niskaan. Tiedottamisesta kysymys, millä tavalla se ratkaistaan, koska tässä puhuttiin tästä verkostosta. Sitä pitää vahvistaa, pitää toimia sillä tavalla, että se voisi olla hyödyllinen instrumentti virastoille. Se on hyödyllinen tiedon välittämisen kannalta, myös oppimisen kanssa siinä, miten voidaan parantaa toimintaa, mutta työryhmissä on tullut esille se, että voisimme paremmin paikantaa tiedonsaannin kysymyksiä tilanteessa, kriisitilanteessa suhteessa jäsenvaltioihin. Ja komissio voisi puhua esimerkiksi tämmöisistä jatkuvista tilanteista, kun on kyse esimerkiksi, tässä puhuttiin näistä kurkuista takavuonna, takavuosina, talouskriisi joissakin maissa, kuten minussa, niin se on erittäin raju. Eli voitaisiinko jollakin tavalla parantaa tätä riippumattomuutta myös tiedon välittämisessä komissio versus virastot. Seuraavaksi resurssien käyttö täällähän puhuttiin jo resurssien käytöstä, humanisten, humanit, humanisten resurssien, ihmisten resurssien käytöstä. Minä haluaisin tietää, miksi, täm, miten tämä liittyy kustannuskysymyksiin, kun meillä on tämä on valvontaprosessi, miksi ei voida ajatella jon, uudenlaista jakoa, jos, ote, jos otettaisiin huomioon virastojen koko koska ne, joilla on, joillakin on suurempi volyymi, joillakin on suurempi toiminta-alue ja henkilöstöä toisilla on pienempi. Eli joskus tämä on vähän epäoikeudenmukaista. Laatukysymyksissä verkosto tekee hyvää työtä. Haluaisin tietää myös, millä tavalla voisimme parantaa sitä, että virastot tekevät suurilla vastuuksilla. Niillä on erityistieteellisiä alueita, hyvin kohdennettuja toiminta-alueita, jotka jotkut ovat hyvin syvälle käypää. Jossakin tilanteissa olemme törmänneet siihen, että nämä tuotteet eivät olleet sen laatuisia kuin olimme odottaneet. Eli kun virastot tuottavat näitä tuotteita, meidän Same and Blame-luetteloita esimerkiksi tulee virastoilta. Yritykset ovat tuottaneet laadullisesti riittämättömiä tuotteita. Miten, eli kun nämä joudutaan hylkäämään, niin ei se taas kaatuisi budjetin niskaan ja budjetille epäedulliseksi. Tässä on kyse terveydestä ja myös laadusta. Tämähän kaatuu aivan ilmiselvästi myös tähän toimenpideosastoon. Täällä on puhuttu jo muista asioista, en enää ota niitä esille, mutta minä haluan vielä kysyä muutama asia rahoituskysymyksistä, soveltamisesta, miten virastoja ollaan informoitu, mitä informaatiota niin heillä on, onko heillä riittävästi myös koulutusta, että ne voisivat ottaa käyttöön tämän varanhoitoasetuksen, osaavatko he toteuttaa sitä asianmukaisesti ja miten nämä La descentralización de las agencias es... Miten otetaan huomioon nämä ulko ekspatri, ekspatriaattikysymykset, kun me ollaan kyse eurooppalaisista virastoista, onko, kyse, onko otettu huomioon tämä silloin, kun henkilöt joutuvat lähtemään ulkomaille töihin. Ja tässä oli äh, aika kohdennettuja kysymyksiä, mutta vielä muutama lisä. Minä haluaisin kysyä poliisiakatemialta, miten te aiotte nyt ratkaista ongelman, joka liittyy joka liittyy sijaintiin, paikkaan, rakennukseen, koska tällä hetkellähän teidän pitää ilmeisesti laajentaa lupakäytäntöä, jotta voitte ratkaista tilaongelmanne. Mitä tulee ilmailuun, se on jo käsitelty, mutta pankkikysymyksistä haluaisin kysyä, millä tavalla te aiotte ratkaista tämän siirtymäkauden että meillä olisi ihan puhdas Euroopan pankkiverkosto, joka, tai olikin se virasto. Miten te teette tämän valinnan? Koska mehän voimme todeta, että mm, meillä on, on erittäin alhainen budjetin toteuttamisaste ainakin viime vuodelta tässä. Ja haluaisimme välttää tämän vuodelle 2012 mitä tulee Euroopan lääkevirastoon, haluaisimme tietää, mitä tapahtui verkoston kanssa, joka liittyy tiedottamiseen, uuteen, te- anteeksi puhuja korjaa uuteen teknologiaan, joka ilmeisesti tilintarkastustuomioistuin on öö, löytänyt sieltä joitakin ongelmia. Tässä kaikki tällä erää. Kiitos. Dank, Herr Fjellner. Als nächstes. Kiitokset Fjellner. Seuraava. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ensinnäkin minulla olisi erityinen kysymys Sepolille. Kun luin vastauksen kysymyksiin 90, niin kysymyksessä 9 siinä vastauksessa tehdään selväksi se, että tällä hetkellä todellakin käydään keskustelua Sepolin oikeudellisesta perustasta ja sen tulevaisuudesta ja siitä, tulisiko se sulauttaa toiseen virastoon ja niin edespäin. Niin edespäin. Mutta tämä on meneillään oleva prosessi. Ja sitten vastaus, vastauksessa kysymykseen 10 te ö, toteatte, että tällä hetkellä olette muuttamassa toiseen paikkaan. Näen tässä pienen haasteen. Entäpä jos joku päättää, ja tämä joku olisi varmasti Euroopan parlamentti ja neuvosto, jos joku päättää muuttaa statuksen, tehdä jotain asialle, niin onko silloin, liittyykö tähän muuttamiseen jokin riski? Ylipäänsä siihen, että täytyy muuttaa ennen kuin on päätetty viraston tulevaisuudesta. Ja liittyykö tähän erityinen riski? Esimerkiksi sellainen riski, että tulisi ylimääräisiä kustannuksia. Voitteko tästä puhua? Eli että että miten voitte taata sen, että me emme joudu tilanteeseen, jossa ensin täytyy muuttaa ja sitten kuitenkin joustavuus heikkenee. Tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Toinen liittyy seuraavaan. On paljon keskusteltu eturistiriidoista. Ja toki tämä keskustelu on relevanttia monenkin viraston osalta, mutta haluaisin nyt keskittyä EMAan, lääkevirastoon, vaikka kyllä tämä pätee muihinkin virastoihin, koska mehän kaikki kyllä ymmärrämme sen, että jos me haluamme parasta, jos me haluamme vaikuttaa arviointiin ja tässä tapauksessa lääkkeiden arviointiin, niin tarvitaan ihmisiä, jotka ymmärtävät lääkkeistä, ovat tehneet työtä lääkkeiden parissa ja tulevat tekemään työtä lääkkeiden parissa jatkossakin, koska he ovat varmasti kaikkein parhaita. Ja tämä tietenkin luo sisäsyntyisin eturistiriidan riskin. Ja kun tarkastelen teidän vastauksia, niin näen kyllä, miten aiotte puuttua tähän riskiin. Mutta kun puhutaan itse prosessista, niin olisi kiintoisaa kuulla hiukan enemmän asiasta, koska kirjoitatte kyllä hyvin kaunopuheisesti tätä, tästä asiasta, kuvailette prosessia, mutta miten tämä käytännössä toimii? Koska avoimuus on tietysti tärkeää. On tärkeää, että ihmiset kirjoittavat äh, mustaa valkoiselle, julkistavat omat äh, eturistiriitansa ja niin edespäin. Mutta sitten äh, on myös estetty kysymyksiä siitä, miten nämä etujen julistamiset arvioidaan. Miten te, olisi kiintoisa tietää, miten te toimitte. Eli käytännön esimerkki, joku ähm, tekee ilmoisen, ilmoituksen omista taloudellisista kytköksistään tai eduistaan, niin miten te sitten käytännössä toimitte, että saisimme paremman kuvan? Ja sitten vastaus kysymykseen 35. En ihan täysin ymmärrä tätä vastausta, koska te sanotte, että syyskuuhun 2011 saakka teillä oli yksi politiikka tai toimintalinja. Ja kysymyshän kuului, että kuinka monta tieteellistä komiteaa ää, olivat tilanteessa, että heidän ei annettu osallistua keskusteluihin eturistiriitojen vuoksi. Mutta sitten, sitten vuodesta 2011 sanottekin, että niin ja niin monta jäsentä ei saanut mm, osallistua keskusteluihin. Mutta sen jälkeen sanotte, että vuoden 2011 syyskuun jälkeen te aivan selkeästi sanotte, että 24 henkilöä tai 6 henkilöä olivat sellaisia, että heillä oli selkeitä eturistiriitoja. Ymmärränkö nyt äh, oikein, kun äh, sanon, että vanhassa järjestelmässä äh, ei sanottu mainittu erityisiä lukuja, mutta nyt uudessa järjestelmässä kerrotte yksityiskohtaisemmin, että kuinka moni ihminen on eturistiriita prosessin alaisena. Ja sitten yleisempi kysymys. Eturistiriitahan on riski. Mutta aina kun meidän täytyy käsitellä riskejä, niin siinä on myös se etu, että haluamme saada aikaan parempaa. Tehän teette paljon työtä niiden tahojen kanssa, jotka hallinnoivat riskiä. Näettekö semmoisen tilanteen, että saattaisi koitua ongelma? Että me yritämme ikään kuin estää eturistiriitariskin niin, että me menetämme kaikki hyödyt. Ja niiden poliitikkojen vuoksi, joita toteutetaan, meidän täytyy rajoittaa jo parhaiden tahojen keskustelun osallistumista – juuri sen vuoksi, että meillä on näin tiukka eturistiriitapolitiikka, koska meidän täytyy nyt tehdä päätös siitä, että miten tasapainoisesti voimme hallinnoida riskiä. Ja kysymys kuuluu, missä tämä tasapaino löytyy. Toki meillä kaikilla on subjektiivinen näkemys tästä asiasta, mutta oletteko sitä mieltä, että olemme nyt oikealla tiellä, vai olemmeko me menneet jo sen rajan yli, jossa riskin hallinnointi vie pois sen edun, eli sen, että parhaat tahot eivät välttämättä pääse osallistumaan keskusteluihin ja antamaan arvokasta panostaan. Tämä on minun kysymykseni. Danke, Herr Frau Broschbader. Kiitokset sitten Boschbader. Děkuji za slovo. Já mám jenom dvě kratičké otázce k EBA, k Evropské bankovní Minulla on pankkivirastolle kysyttävää. Vuosi 2011 oli ensimmäinen vuosi, kun tämä virasto oli toiminnassa. Ja haluaisin tietää, kuinka paljon asiantuntijoita teillä oli. Onhan loogista, että tällä virastolla pitäisi olla erityisasiantuntijoita, jotka työskentelevät siellä, ja mitenkä sitten on hoidettu nämä hallintokulut. Kovai. Sitten kollega Makovei. Thank you, Chair. Kiitos äh, puheenjohtaja. Aloittaisin sanomalla, että minusta on äh, erittäin hienoa, että me saimme aikaan tämän keskustelun virastojen kollegoiden kanssa. Minulla on muutama kysymys äh, näille virastoille. Ensinnäkin poliisivirasto. Se on tehnyt edistystä taloudellisessa hallinnossa viime vuosien aikana ja pidän sitä hyvänä, mutta kuitenkin on vielä tiettyjä ongelmia liittyen budjettisuunnitteluun, nimenomaan näihin suureen määrään siirtoja. Mutta kysymykseni liittyy siihen, että Sipolin on 2014 muutettava, koska tämä rakennus myydään. Tätä pitäisi pitää mahdollisuutena keskustella viraston todellisesta paikasta esimerkiksi Haagissa, koska Europol ja Eurojust ovat muuttaneet minä tiedän, että komissio on miettinyt näin. Haluaisin kuulla Sipolin näkemyksen asiasta. Sitten lentoturvallisuusvirasto. Jätän tämän eturistiriitakysymykseen. Ja sitten kemikaalivirasto eturistiriitakysymyksen kohdalta. Tilintarkastus tuomioistuimen tarkastuksen aikaan nimenomaan tämä eturistiriita kysymys kemikaalivirastossa. Siellä ei oltu tehty näitä taloudellisten kytkösten ilmoittamisia hyvällä tavalla. He ottivat, päättivät 2011 joulukuussa uudet säännöt näistä ilmoitusten antamisesta. Ensimmäinen kysymys. Oletteko te käyneet lävitse vuoden 2011 ilmoitukset? Oletteko te pyytäneet äh, henkilökuntanne mahdollisesti tekemään uusia? Jos te olette pyytäneet uusia, niin oletteko te käyneet ne lävitse, niin te näette, että siellä ei ole mitään ristiriitoja? Ja toiseksi, voisitteko te kertoa, millä tavalla nämä ilmoitusmekanismit on järjestetty? Ja sitten, äh, millä tavalla tämä tarkastus tehtiin? Ympäristövirasto. Haluaisin eh, kuulla hieman historiaa eh, tämän, eh, tästä virastosta. Ensinnäkin ainakin seitsemän sopimusta on tehty ulkopuolisen yrityksen ja viraston välillä ilman, että on tehty tätä kilpailu kilpailuttamismenettelyä. Ja viisi sopimusta on annettu alihankkijoille. Oliko virasto selvittänyt etukäteen, tai tiesikö se, että tämällä menee alihankkijoille? Ja millä tavalla nämä sopimukset jaettiin näiden yritysten kesken. Vuonna 2011 Euroopan ympäristövirasto teki videosopimuksen, yhden miljoonan arvoisen sopimuksen yrityksen kanssa. Haluaisin tietää, miksi nämä summat ovat niin erilaiset vuonna 2009 ja 2011. minä en nyt tässä äh, kritisoi tämän yrityksen työtä, se on varmasti ihan pätevää, mutta minua kiinnostaa tämä kilpailuttamismenettely, julkiset hankinnat ja kilpailuttamismenettely. Vuoden 2010 äh, vastuvapaus myönnetään EFSAlle, jos se sitoutuu tiettyihin muutoksiin, jotka liittyvät nimenomaan eturistiriitojen välttämiseen. Eturistiriitakysymyksissä äh, kysymyksissä EFSA äh, sitoutui valitsemaan puheenjohtajansa tai johtajansa avoimella äh, vaalilla. Tehtiinkö näin? Ja lokakuussa teidän työntekijänne tekivät taloudellisten kytkösten ilmoittamisen. Voitteko te kertoa meille niiden tulokset? 37 kahden eri paneelin asiantuntijaa on nimitetty vuonna 2011 ennen kuin tehtiin tämä uusi, vedettiin nämä uudet suuntaviivat avoimuuspolitiikalle ja prosesseille onko heidän taloudellisten kytkösten ilmoitukset eh, käyty lävitse näiden uusien sääntöjen pohjalta ja mitä johtopäätöksiä. Sitten nämä eh, lääkevirasto. 2010 vastuuvapausmenettelyssä eh, mainitsimme, että tämän viraston täytyisi ottaa uudenlainen käytäntö liittyen maksuihin, joita maksetaan jäsenvaltioiden asiantuntijoille todellisten kustannusten pohjalta. Jos ei virasto tee tätä, niin tästä tulee merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. 2009 hallintoneuvosto käsitteli asiaa. Onko virasto tehnyt uutta ehdotusta hallintoneuvostolle? Oletteko te keskustelleet muuten hallitustasolla tästä ja voidaanko olettaa, että tätä asiaa viedään eteenpäin? Ja sitten on myös muita kysymyksiä, jotka liittyy eturistiriitoihin, mutta sitten vielä virasto. viimeisen vuoden aikana henkilökuntaa ja entistä henkilökuntaa on valittanut, että työpaikalla on tapahtunut kiusaamista. Euroopan äh, oikeusasiamies käynnisti aiheesta tutkimuksen. Sitten on toinen työntekijä, joka valitti kiusaamisesta liittyen hänen sopimuksensa päättymiseen. Tämä asia vietiin virkamies tuomioistuimeen ja syyskuussa 2012 todettiin sisäisen tutkimuksen jälkeen, että ei ole todisteita kiusaamisesta. Tuomioistuin oli kuitenkin sitä mieltä, että tässä ei toimittu tasapainoisella ja riippumattomalla tavalla ja esimerkiksi todistajan henkilöllisyyttä ei paljastettu. Minusta tämä asia pitäisi selvittää vielä uudelleen. Virasto vastaa, että aina on olemassa tyytymättömiä missä tahansa elimessä. Toivon mukaan virasto ottaa nämä kiusaamisongelmat vakavasti ja että henkilö, joka raportoi tästä kiusaamisesta, että häntä kohdeltaisiin asianmukaisesti ja että häntä suosi, su, suojeltaisiin. Ja minusta ei ole hyvä, että puhutaan kiusaamisesta nimenomaan siinä virastossa, jossa on kysymys perusoikeuksista. Kysymys, onko virasto huolehtinut siitä, että asia hoidetaan, ovatko todistajat, saavatko he olla anonyymejä. Ja virasto itse vastasi, että heillä on ollut tällaisia ilmiantotapauksia koska tämä on tapahtunut ja mitä johtopäätöksiä sitä on vedetty. Vielen Dank, Frau Makovai. Als nächstes Frau Andreasen. Thank you, Chair. Uh, many questions. Kiitoksia puheenjohtaja. Moniin kysymyksiin on jo vastattu, joten nyt palaisin muutamiin yhteisiin ongelmiin, joita liittyy kaikkiin virastoihin. Springer, joka on virastojen verkoston puheenjohtaja, otti esiin kysymyksen siitä, että heidän täytyy tarjota samoja palveluita, mutta vähemmällä henkilöstöllä. Haluaisin kuulla tilintarkastustuomioistuimelta, onko tarkastuskertomuksessa tai tarkastuksessa todettu, että näin olisi, eli että henkilöstöä ja rahaa on vähennetty niin paljon, että se haittaa niiden palveluiden tarjontaa, joita virastojen tulisi antaa. Koska jos me nyt sälytämme paljon hallinnollista työtä näille virastoille ja se estää virastojen ö, toimintaa, niin mitä järkeä on pitää koko virastoja? Joten tilintarkastustuomioistuimen lausunto tästä asiasta olisi tervetullut, erityisesti ilmailuviraston osalta ilmailuvirasto on otettu tässä esimerkiksi sillä hän on suuret hallinnolliset kustannukset, 19 prosenttia kokonaiskustannuksista. Kysymys Sepolille, poliisi, koululle. Sepolin täytyy ilmeisesti muuttaa, ottaen huomioon, että heidän tämänhetkinen rakennuksensa myydään. Haluaisin tietää Sepolilta, että millaisia vaikutuksia tällä tulee olemaan – brittihenkilöstölle, joka tällä hetkellä tekee työtä virastossa, koska tämähän tulee varmasti vaikuttamaan koko siihen alueeseen, jota minäkin edustan. Ja mitä tulee ympäristövirastoon? Viittaisin siihen kurssiin, joka järjestettiin jäsenvaltioiden ulkopuolella Minun mielestäni vastaus, joka kysymykseen annettiin, ei riitä perustelemaan tai selvittelemään sitä, mikä tämä menettely on. Haluaisin tietää, tulevatko kustannukset olemaan merkittävä elementti siinä päätöksessä tai päätöksessä siitä, missä kurssi järjestetään. Oh, Ajala Sender. Ja sitten vielä lopuksi Ajala Sender ja sitten vastauskierros. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, että täällä on jotakin konkreettisia asioita, jotka on otettu esiin on otettu esille ja on kysymyksiä, jotka haluaisin konkreettisesti esittää EFSAlle. Eli ihan mitä nyt on tapahtumassa tässä tiedottamisessa, josta on jo puhuttu. Tässä on kyse näistä ristiriidoista tai ilmoituksista siitä riskeistä. Voisitteko te selittää meille, miten tätä koko ongelmavyyhtiä hallinnoidaan, kun on kyse tiedottamisesta? Rautatievirastosta koko asetus pitäisi, koko henkilöstö pitäisi uudistaa vuoteen 2015 mennessä. Voisitteko selittää meille, mitkä syyt ovat tässä taustalla ja miten tulette toteuttamaan tämän? Emasta Haluaisin kysyä myös, eikö siinäkin ole ristiriita, että meillä on tilintarkastustuomioistuin, joka on todennut ongelmia jo vuodesta 2009 lähtien, ja virasto, joka sanoo, että ei ole mitään ongelmaa tai ei ymmärrä, että mitä voitaisiin vielä parantaa. Euratom on kysymys komissiolle. Mm, mikä on tilanne riippumattomuuden kanssa? viraston kanssa, mikä on aikataulu EMSasta, meriturvallisuudesta. Meidän täytyy ajatella näitä inventoinnista. Mm, tämä inventointi, inventaario, joka tehdään kuluista ja viiveistä. Mikä on tällä hetkellä tilanne? Danke. Wir haben jetzt eine ganze Reihe von Kiitos. Tässä tuli nyt sitten koko joukko kysymyksiä, jotka on osoitettu yksittäisille virastoille, osittain kaikille virastoille. Ja ehdottaisin, että me antaisimme nyt virastojen johtajille puheenvuoron, että he vastaisivat heille esitettyihin kysymyksiin. Ja ajan Sepolin johtajalle ensin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Good morning, ladies and gentlemen. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Hyvä puheenjohtaja, ensinnä Haluaisin esittää kiitoksen siitä mahdollisuudesta, että saatan tulla tänne ja puhumaan poliisiakatemin Anna nimissä ja vastaamaan näihin erityisiin kysymyksiin. Se, mitä nyt ensin haluaisin sanoa, on, että nykyinen johto, kuten te tiedätte, astui vuonna 2010 asemaansa hyvin hankalassa ja monimutkaisessa tilanteessa, ja meidän piti käynnistää sovittu hallinnollinen muutos, johon muun muassa Euroopan parlamentti oli kehottanut. Yleisesti ottaen haluaisin sanoa, että Euroopan poliisiakatemia tänä päivänä ei ole sama poliisiakatemia kuin mitä se oli kolme vuotta sitten. Olen kiitollinen näistä johtopäätöksistä jotka saimme tilintarkastustuomioistuimelta, nimittäin että katsoen vuotta 2010 ja 2011 kahtena peräkkäisenä vuotena he totesivat, että Sepol on laillinen ja, ja toimii järjestelmällisesti ja komissio ja neuvosto vahvistivat myös sen, että toimimme hyvin. Yleinen tyytyväisyys liittyen siihen lisäarvoon, jota me annamme turvallisuus, kans, turvallisuussektorilla, on pysynyt hyvin korkeana, 93 prosenttia. Me pidämme hyvänä Euroopan parlamentin äh, pidimme hyvänä Euroopan parlamentin äh, suosituksia ja me olemme todellakin ne toimeenpanneet ensimmäisenä liittyen hallintoon. Kolmessa vuodessa poliisiakatemia äh, vähensi hallin, kustannuksia 60 prosentilla ja tästä olen kovin ylpeä. Vakkaan budjetin lisäksi etsimme myös keinoja toimia poliisiakatemiassa kustannustehokkaammin. Kolmessa vuodessa me lisäsimme koulutusmäärää ja tämä merkitsee sitä, että yksikköhinta per opiskelija laski huomattavasti. Sitten näihin äh, kysymyksiin. Sepol, Sepolin äh, hallinnolliset äh, muutokset käynnistivät 2009, mutta haluaisin sanoa, että kaikkein suurin uhka tehokkaalle poliisiakatemian toiminnalle on epävarmuudet. Vuodesta 2009 lähtien henkilökunta eh, ei ole voinut olla varma tulevaisuudesta. Me tehostimme rekrytointitoimintaamme. Me voimme eh, heti kun, kun me saamme uutta henkilökuntaa paikkaan ja, paikalle ja eh, he näkevät, mikä tilanne on, niin he eroavat he näkevät, että muilla virastoilla on, pare, parempi, on, on ihan hyvä asema ja se polista saa ihan hyvän työkokemuksen. Mutta ennen kaikkea brittihenkilökuntamme, erittäin pätevää henkilökuntaa, he asuvat perheineen alueella ja heidän täytyy tehdä hyvin tärkeitä päätöksiä tulevaisuutta koskien ja me olemme keskustelleet heidän kanssaan ja me haluamme olla avoimia tulevaisuuden suhteen, mutta haluaisin myös lisätä, että se, ää, ne aloitteet, mitä komissio on tehnyt ää, sääntöjen pohjalta, me emme ole vielä saaneet sitä. Mitä tulee sitten Haagiin, on selvä, että Haag on tällainen äh, lain vahvistus, äh, keskipiste ja oikeudellisuuden keskipiste, mutta haluaisin lisätä, että Sepolin ää, äh, toimintapaikka ei ole niinkään ää, käytännöllinen, vaan se on, kysymys on politiikasta. Joten minusta komission pitäisi kertoa enemmän tästä. Mekin odotamme komissiolta vastauksia. Mitä tulee sitten mahdollisiin fuusioihin, yhteenliittymiin, niin status quo tai koko tämä, miten tämä muotoillaan, on sekundäärinen keskustelu. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin tämä koulutus, mitä me annamme. Hyvät naiset ja herrat, tarvitaan yhä enemmän koulutusta. On ihan oikeutettuja odotuksia tähän ja meidän on investoitava enemmän tähän koulutukseen. Jos me emme in, koulutukseen investoi tänä päivänä, niin silloin me emme investoi tulevaan turvallisuuteen. Jokainen näistä foorumeista on sanonut, että me tarvitsemme enemmän koulutusta. Sen vuoksi toivon, että Euroopan tulevaisuuden, tulevaisuudessa tämä koulutus, siinä otettaisiin ensin sijaisesti huomioon Euroopan kansalaisten turvallisuus. Ja jos Sepolin muutto voisi tapahtua ennen kuin tehdään päätös Sepolin tulevaisuudesta, olen saanut äh, virallisen äh, kirjeen äh, ministeriöstä Isossa Britanniassa ja mutta toive olisi, että Sipol muuttaisi maaliskuussa 2014 mennessä, eli 14-15 kuukauden kuluttua. Minä vastasin äh, tähän kirjeeseen ja sanoin, että me pidämme tätä kirjettä äh, pyrkimyksenä lopettaa tämä päämaja sopimus ja voisittaisiinko tässä olla joustavia tämän sopimuksen suhteen tarkoittaen sitä, että kunnes me saamme lopullisen päätöksen Sepolin tulevaisuudesta, että me emme muuttaisi, koska se voisi maksaa ei ainoastaan rahallisesti, vaan vielä tärkeämpää se meidän siis henkilökuntamme ovat suostuneet muuttamaan perheineen paikalle. Ymmärtäkää nyt, me juuri rekrytoimme talousosaston päällikön, joka tuli Frontexista Varsavasta, ja hänen perheensä on paikalla lapsineen, mutta nyt hän ei voi tehdä mitään päätöstä äh, siitä, että hän siirtäisi perheensä yhdistyneeseen kuningaskuntaan, koska ei ole, ja laittaa lapsiaan kouluun, koska ei tiedetä, joudutko muuttamaan uudelleen. Sen vuoksi haluaisin nyt käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni ja pyytää parlamenttia ja komissiota nopeuttamaan tämän lopullisen päätöksen niin, että lopetettaisiin tämä kauan kestänyt asia. Ja, vielen Dank, Herr Direktor Dr. Banfi. Ich darf im Hinblick auf die Zeit äh, bitten, ich weiß... Niin, minä, niin meillä on nyt aika tiukka aikataulu, joten voisitteko te mahdollisesti vastata nopeasti ja vastata esimerkiksi kirjallisesti vaikeimpiin kysymyksiin. Eli seuraavaksi meillä on sitten lentoturvallisuusvirasto. Olkaa hyvä. Tervetuloa. Teillä on puheenvuoro. Merci beaucoup, monsieur le président. Euh, Kiitos paljon puheenjohtaja. Haluaisin ensiksi sanoa, että olen erittäin iloinen voidessani osallistua tähän kokoukseen ja parlamentin kanssa jakaa yhteisiä huolenaiheita tilintarkastustuomioistuimen ja myöskin esittelijän, joka on esitellyt tämän vastuuvapauden. Nämä kaksi erityiskysymystä, jotka on osoitettu Euroopan lentoturvallisuusvirastolle. Yksi koskee eturistiriitoja ja toinen kysyy ja hallintokustannuksia. Mitä tulee eturistiriitoihin? Me emme ole odottaneet tilintarkastustuomioistuimen kertomusta syksyltä reagoidaksemme tulleeseen kritiikkiin, jonka tuomioistuin antoi jo silloin, kun se teki vierailun virastoon. Jo elokuun ensimmäisenä päivänä 2012 me julkaisimme uudet käytännössäännöt, jossa otettiin huomioon tilintarkastustuomioistuimen tekemät kommentit eturistiriidoista, jossa otettiin huomioon myös lahjoitusongelmat, rahoitusongelmat ja työllisyysongelmat ja äh, me olemme parantaneet käytäntöjämme, käytännesääntöjämme, jotta ne olisivat tällä hetkellä mukana kaikissa meidän menettelytavoissamme. Ja uskon, että toimimme ihan sääntöjen mukaisesti ja olemme samoilla linjoilla tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Meillä on myös tämmöinen työeettinen komitea, joka on perustanut, joka auttaa johtoa, työnjohtoa silloin, kun pitää arvioida eturistiriitoja miten tätä uutta käytännessääntöä on lähdetty toteuttamaan. Voin sanoa, että 80 prosenttia henkilöstöstä, jotka ovat eturistiriitojen alaisina tai mahdollisesti jo joutuvat sen alaisiksi, he ovat saaneet jo tietoa ulkoiselta ovat saaneet tietoa näistä uusista käytännössäännöistä ulkoisen toimielimen toimesta. Minun, minähän olen vastuussa tekemään päätöksistä. Me olemme saaneet eräältä vetomustuomioistuimelta mm, lahjaksi eräänlaisen käytännössäännön, joka on aika lailla samanlainen kuin meidän omamme. Se on hyväksytty ensimmäinen elokuuta. Meillä on myös hallintoneuvostolle omat käytännössäännöt, jotka, joita ei ole vielä ihan vielä viety loppuun. Ne ovat viimeistä silausta vailla, mutta me työstämme sen, sitä työstetään yhdessä. Viimeisen kymmenen toimintavuoden aikana tässä virastossa, jossa ei ole ollut aivan ilmeisiä eturistoriitoja, se tarkoittaa sitä, että jokaisessa päätöksenteon vaiheessa, silloin kun on pitänyt sertifioida näitä lentokoneita. Se on tärkeitä yleisölle käyttäjille, niin koko kollegio on ollut paikalla. Mitään sisäistä päätöstä ei ole tehty yksittäisesti, ne tehdään aina kollegiaalisesti. Ja te tiedätte, että lentäminen on maailmanlaajuista toimintaa. Sertifiointi tapahtuu myös ulkomaalaisen viraston toimen, toimesta, amerikkalaisen viranomaisen toimesta. Eli tässä on tämmöinen kaksoiskollegiaalisuustoiminta. Se toi, takaa sen, että eturistiriidat loistavat poissaolollaan sertifiointitilanteessa. Toinen on sitten Je crois y a... hallintokulut. Meillä on ensinnäkin ongelma määrittelemisessä. Meidän analyyttinen tilinpitomme on erittäin selkeätä. Jos me haluamme lisäkustannuksia, tukia virastolle. Ne ovat, merkitsevät vain 19 prosenttia koko viraston kokonaiskustannuksista. Joku voisi sanoa, että se on liikaa, mutta jos otamme huomioon rahoitukselliset ja inhimilliset resurssit, niitä vastaavat kulut, niin tämä äsken mainitsemani luku on myös realistinen. Ulkoinen toimielin totesi kaksi vuotta sitten, että meidän kulumme toimivat aivan lakisääke legitiimisti minä voisin ottaa esimerkiksi sertifioinnin. Jos me olemme ikään kuin alihankkijoina tässä sertifioinnissa, niin se ei tässä ole kyse hallinnollisesta kulusta, mutta jos tämä sertifiointi tehdään meidän oman henkilöstömme toimesta, niin silloin me maksamme sen oman henkilöstömme, henkilöstöstämme koituvat kulut. Jos tässä on nyt kyse ensimmäistä ja toisesta syklistä, niin palkat eivät kuulu hallinnollisiin kuluihin, vaan operatiivisiin kuluihin. Sen takia me olemme erottaneet tämän arvioinnin mm, mitä te, miten, mitkä mielletään hallintokuluiksi, koska ne kuuluvat otsakkeen yksi tai kaksi alle tässä luokittelussa, mutta meille hallinnolliset kulut ovat sitä, että henkilöstö tekee työtä operatiivisissa toiminnoissa. Jos virasto saa lisäkuluja, tukea 19 prosenttia, tämä on äh, laskusuunnassa. Kolmen neljän vuoden kuluttua luku olisi 17 prosenttia, eli ne ovat alenemaan päin. Halusin kaiken tämän jälkeen, siis vastasin kahteen kysymykseen, mutta haluan tukea Gerbrandin kommenttia, kun puhutaan hallinnollisista säännöistä. Hallinnolliset säännöt, jos puhutaan inhimillisistä resursseista, joita komissio meitä edellyttää, erityisesti artiklan 110 välityksellä, ne ovat aivan suhteettomia meidän virastollemme. Ehkä ne ovat ihan legitiimejä komissiota ajatellen, mutta jos halutaan siirtää komission säännöt jollekin virastolle, niin se on aivan suhteetonta, eivät ne missään nimessä ole sopeutettuja meille. Toisin taas sitten on siinä, jos lähdetään luomaan virastoa, jos komissio haluaa hallinnolliset ja rahoitukselliset ja kevyemmät säännöt virastolle kuin mitä komissiolla on, niin silloin tämä olisi hyvä idea. Nämä minä toivon todellakin, että meitä koskevat säännöt tulisivat keveimmiksi. Kiitos paljon. Merci beaucoup, monsieur Kourou. Kiitokset. Ja sitten seuraavaksi herra Farkas Euroopan pankkiviranomaisesta. Olkaa hyvä. Um, thank you very much for, for... Kiitoksia kovasti puheenjohtajan puheenvuorosta. Haluaisin kiittää teitä tästä mahdollisuudesta voida osallistua tähän kuulemiseen. Aivan kuten jo täällä sanottiin, niin tämä on ensimmäinen kerta, kun me osallistumme vastuuvapausprosessiin. Ja sen vuoksi olemme kovasti kiinnostuneita niistä kommenteista, joita parlamentti on esittänyt ja myös joita kollegamme esittävät, jotta voimme oppia muiden kokemuksista ja koko prosessista. Täytyy myös todeta, että olen täällä kolmen rahoitusvalvontaviraston puolesta, joten esitän kommentteja, jotka pätevät meihin kaikkiin, ei ainoastaan pankkiviranomaiseen, vaan myös arvopaperimarkkina ja vakuutuspuolelta. Ja ne erityiset kysymykset, joita meille esitettiin, pätevät myös kaikkiin muihinkin virastoihin, joten edustan tässä näitä kaikkia kolmea virastoa. Ensinnäkin haluan esittää yleisen kommentin kun meidät hän perustettiin vasta tammikuussa 2011, tammikuun ensimmäinen, ja meillä on nyt takanamme ensimmäinen vuosi, tai vuosi 2000 oli meidän ensimmäinen toimintavuotemme, niin haluan kiittää tilintarkastustuomioistuinta siitä tavasta, jolla he ovat suhtautuneet meihin, ja sitten tavasta, jolla tarkastus on suoritettu ottaen huomioon, että tämä oli meille ensimmäinen kerta, niin prosessi oli selkeästi eh, meille selitetty, se oli avoin, siitä kerrottiin, se, se selitettiin meille, löydökset olivat ö, eh, täysin selkeät ja kaikki löydökset kaiken kaikkiaan olivat meidän mielestämme aivan kohtuullisia, meidän kantiltamme katsoen reiluja. Ja me olemme toimineet kaikkien tarkastajien suositusten eh, perusteella. Erityiset kysymykset, joita meille estettiin, liittyvät siirtymävaiheeseen ja virastojen rahoitusrakenteeseen. Mitä tulee siirtymään, niin täytyy todeta, että kaikilla virastoilla oli edeltäjäorganisaationsa. Kyseessä olivat valvojien komiteat. Meillä oli muun muassa pankkivalvojien komitea. Tämän lisäksi oli arvopaperi valvojien komitea ja vakuutusalan valvojien komitea. Eli kun virastot perustettiin, niin meidän tehtävämme oli toteuttaa siirtymä näistä alkuperäisistä komiteoista varsinaisiksi virastoiksi, jotka noudattavat EU-sääntöjä, joten meidän ensimmäinen tehtävämme oli suorittaa tämä siirtymä, eikä se ollut helppoa, ja se on edelleenkin meneillään, koska meidän täytyy tehdä kaikki sopimukset uudestaan, jotta voimme täysimittaisesti noudattaa sääntöjä ja olemme aika hyvällä hyvin edistyneet tässä työssä. Kaikki edeltäjäkomiteat on nyt, tai organisaatiot on nyt suljettu, ja riippuen siitä maasta ja niiden oikeudellisesta asemasta, niin ne on omassa järjestyksessään lopetettu. Eli tämä siirtymäajan ongelma on nyt siinä vaiheessa, että sitä voidaan pitää melkein loppuun käsiteltynä. Toinen kysymys liittyi virastojen rahoitusrakenteeseen, kaikkien kolmen. Ja haluaisinkin esittää yleisen huomion tässä vaiheessa. Meillä on sellainen rahoitusrakennelma, joka on hiukan omintakeinen. 60 prosenttia rahasta tulee kansallisista valvontaviranomaisista eli jäsenvaltioista ja 40 prosenttia rahasta tulee Euroopan unionin budjetista. Ja arvopaperivirastolla on sellainen komplikaatio, että Eh, he valvovat luottoluokituslaitoksia, joten heillä on vielä omat eh, maksunsa, joten tämä on aika omintakeinen rahoitusrakenne. Haluaisin nyt esittää tähän liittyen seuraavan kommentin. Tämänhetkisessä rahoituspuitte eh, säännöstössä ei oikeastaan voida ottaa huomioon tällaista sekarahoitusjärjestelmää ja se aiheuttaa hallinnollisia ongelmia, mutta me olemme komission kanssa keskustelleet asiasta, samoin kuin parlamentin budjettivaliokunnan kanssa olemme keskustelleet siitä, olisiko mahdollista rukata rahoitusasetusta tai varainhoitoasetusta niin, että meidänkin rakenteemme voitaisiin ottaa huomioon. Ongelmia ilmenee silloin, kun tehdään kontribuutioita, niin meille on hallinnollisesti hankalaa käyttää käyttää puiteasetusta hyväksemme. Mitä tulee siihen kysymykseen, joka liittyi siihen, että jäsenvaltioilla on vaikeuksia suorittaa maksujaan, no ei tämä välttämättä pankkiviraston osalta ole ollut ongelma. Meillä ei ole ollut ongelmia jäsenvaltioiden maksujen kanssa, mutta vakuutusvalvontaviran viranomaisella on ollut ongelmia, koska joskus jäsenvaltioiden on ollut vaikeaa maksaa kontribuutioitaan, joten siksi olemme tehneet joitain ehdotuksia niin, että tätä rahoitusmiksiä, prosenttiosuuksia voitaisiin hiukan rukata niin, että enemmän rahaa tulisi EU-sta enemmän kuin jäsenvaltioilta. Mutta nämä ehdotukset ovat vielä avoimina ja tässä vaiheessa ei ole tehty vielä päätöstä, miten niille käy. Nyt tulinkin kai vastanneeksi kysymyksiin, joten kiitoksia puheenvuorosta. Mr. Farkas. Kiitoksia, herra Farkas. Ja sitten kemikaalivirastosta herra Mas ja sitten herra Spanger antaa varmaan tämän viimeisen sitten, että saamme verkostosta sitten kaikki nämä avoimet kysymykset vastattua. Herra Maas. Thank you very much for this opportunity here to explain and share with you uh, the experiences and our way of working. Kiitos. Haluaisin ihan lyhykäisesti ottaa esiin asioita. Olen tietoinen aikataulun kulusta, mutta kertoa siitä, mitä me olemme tehneet näissä eturistiriitakysymyksissä ja sitten vastata myös äh, Rova Makovein kysymyksiin. Mitä tulee eturistiriitoihin, me hyvin pitkälti äh, toimimme ja sen vuoksi minun ei tarvitsekaan äh, tässä oikeastaan toistaa tätä samoihin periaatteisiin kuin ilmailuvirasto. Me emme odottaneet tilintarkastustyömyistuimen raporttia, vaan lähdimme tekemään jo etukäteen töitä. Me olemme eh, jatkuvasti parantaneet meidän lähestymistapaamme eturistiriitakysymyksissä. kysymyksissä. Ja olemme sen teille myös kertoneet. Me olemme ryhtyneet hyvin moniin toimenpiteisiin tällä alalla viime vuosina. Olemme kehittäneet oman politiikkamme, joiden pohjalta me toimimme eturistiriitakysymyksissä, ja sitä nyt sovelletaan kemikaalivirastoon. Meillä on ohjeet henkilökunnalle ja komiteoiden jäsenille. Meillä on myös tällainen neuvoantava komitea, joka käsittelee eturistiriitoja ja se on jo toiminnassa. Ja hallintoneuvostoksemme kanssa me olemme myös laatineet käytännessäännöt. Ja sen lisäksi me olemme kehittäneet toimeenpanosäännöt, ohjeet johtajille, koulutusta. Ja me myös muutimme ohjeita liittyen henkilökunnalle annettaviin lahjoihin. Ja kaikki tämä on nyt toiminnassa. Olemme täysin tietoisia siitä, että tämä ei vielä ole loppu. Monilla aloilla me teemme vielä työtä ja jatkamme jatkuvasti parannusten tekemistä, joten siltä osin me tulemme tarkistamaan näitä sääntöjä vuoden mittaan kokemustemme perusteella. Teemme myös yhteistyötä muiden virastojen kanssa niin, että voimme jakaa parhaita käytänteitä ja kokemuksia heidän kanssaan. Ja kuten tässä suunnitelmassa on annettu, niin me pyrimme toimimaan komission ohjeiden mukaisesti. Täysin tietoisena sitä, että OECDn su- suuntaviivat ovat hyvin tärkeät, mutta ne eivät täysin vastaa siihen, mitä virastot tarvitsevat, jotta ne voivat kehitellä omaa lähestymistapansa eturistiriitakysymyksissä. Joten sen vuoksi meillä on tällaiset erityiset suuntaviivat me tarvitsisimme tällaiset omat suuntaviivat. Sitten Makovein kysymyksiin voin vahvistaa, että me olemme muuttaneet lähestymistapaa. Meillä on tietopankki, joka sisältää kaikki henkilökunnan ja komiteoiden jäsenten selvitykset, ilmoitukset. Ja tämä järjestelmä sitten hallinnoi johtaja. Hänellä on tietyt vastuualueet. Hän on vastuussa riskianalyysistä ja potentiaalisten eturistiriittojen äh, hallinnoimisesta, joten voin äh, vakuuttaa, että tämä järjestelmä on toiminnassa. Otimme myös käyttöön luottamuspula, suuntaviivat. Meillä on myös kurinpitojärjestely ja tätä, tässä me myös teemme jatkuvasti töitä niin, että kehittelemme asioita eteenpäin, jos sitä on parannettava. Ja pyrkimyksenä jatkuvasti parantaa tilannetta. Eli tässä ihan nopeasti vastauksille. Toki vastaan, jos tarvitaan muita selvityksiä, mutta äh, ajatellen äh, nyt äh, kelloa, niin ehkä lopetan tähän. Kiitokset johtaja Maas. Nyt annan puheenvuoron professori McLeanille ympäristövirastosta. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Vastaisin Sarvomaan kysymykseen OECDstä. Niin tämähän oli tulosta keskustelusta, jota kävimme komission kollegoiden kanssa – koska mehän emme ole sääntelevä virasto, me emme saa teollisuuden tai elinkeinoelämän puolelta rahaa, me saamme rahaa Euroopan unionin budjetista. Ja sen vuoksi, ja keskusteluissa kollegoiden kanssa on käynyt ilmi, että eturistiriitakysymys pätee rahoitus- tai varanhoitoasetuksen ja henkilöstöasetuksen kautta. Ja kuten olette nähneet meidän vastauksistamme, niin me olemme tehneet uusia tarkastuksia päivittäisiin menettelyihin, ei ainoastaan missioiden osalta, matkojen osalta, vaan ylipäänsä. Ja kerran vuodessa nämä asiat tarkastetaan henkilöstön kanssa ja katsotaan, ovatko henkilö, henkilöstön jäsenet, onko heillä uusia kytköksiä, ja kaikki on nyt ok Eli me olemme kyllä tehneet kaiken, mitä henkilöstöasetuksenkin perusteella täytyy tehdä. Mutta toki on kiintoisaa nähdä, kuinka etenemissuunnitelma instituutioiden välisissä keskusteluissa etenee. Ja toki me tulemme noudattamaan OECDnkin sääntöjä, jos näin on paikallaan. Mutta me olemme kyllä näitä suuntaviivoja hyvin yksityiskohtaisesti tarkastelleet. Eli tähän yritimme viitata myös vastauksessamme. Ja vastauksena Makavien kysymykseen, joka liittyi hänen vastuuvirastonsa, niin ensimmäiset sopimukset, jo, jotka ne katettiin vuoden 2009 vastuvapaudessa, ja yksi liittyi avaruusviraston kanssa tehtyyn yhteiseen sopimukseen. Eli kaikki sopimukset on tehty niin, että me annoi, me noudatimme normaalia sopimusmenettelyä. Ja vuoden 2009 keskusteluista, ei puhuja korjaa, 2009 ja 2010 asiat katettiin viime vuoden vastuuvapauskeskustelussa, mutta te kysyitte kysymyksen, joka liittyy N1-sopimuksiin ja sitä seuraaviin sopimuksiin, niin kun ajatellaan vaikkapa videoiden ja filmien tuotantoa, niin ne edellyttivät sitä, että meidän piti ottaa huomioon 16 eri yritystä, jotka ottivat meihin yhteyttä, ja meillä oli 15 yritystä alueemme läheisyydessä, siis Ruotsissa. Ja muistaakseni kriteerinä oli ainoastaan kustannukset, eli muuta ei tarvinnut ottaa huomioon. Tässä haluan vain sanoa, että tätäkin on jatkuvasti tarkasteltu ja tutkittu, ja heti kun me saamme vastauksia tästä tutkinnasta, niin palaamme asiaan. Sitten Andreasille koulutuksesta. Kyllä, me suhtaudumme hyvin valppaasti kustannuksiin ja me tarkastelemme, olemme tarkastelleet kustannuksia. Ja viime, vuoden, ähm, viime vuonnahan tähän kiinnitettiin huomiota ja siksi olemme äh, lähteneet siitä, että virastojen etujen mukaista on kyllä kouluttautua ja järjestää koulutusta. Keskimäärin kyse on noin tuhannesta tai tuhannesta sadasta eurosta per henkilö per vuosi koulutukseen, mutta poikkeusoloissa, ja minä puutuin tähän myös vastauksessani, niin johtokunta itse tarkastelee Euroopan ulkopuolella tapahtuvaa koulutusta. Ja tämän olemme ottaneet huomioon. Tyypillisiä kursseja voisivat olla sellaiset kurssit, joita järjestetään YK, OECD ja niin edespäin, mutta niitä siis tarkastellaan, niin ne ovat syynissä. Ja hallitus kyllä tarkastelee koulutusta täysimittaisesti. Tämä asia on siis kontrollissa ja tämä sisältyy myös vastauksemme, mutta kustannukset halutaan kyllä pitää kurissa. Ja meillä on kolme tapahtumaa tai tilaisuutta vuodessa, joissa me tarkastelemme koulutusta ja ylipäänsä budjetin täytäntöönpanoa, ja me tarkastelemme kaikkia kustannukset jotka liittyvät muun muassa koulutukseen. Kiitos. Thank you very much, uh, Mrs. Uh, Kiitokset, professori McLeod. Uh, sitten Katarin Kesallinen, Euro- elintarviketurvallisuusviranomainen. Olkaa hyvä. Madame Kesallinen. Thank you, Mr. Chairman. Uh, thank you for... Kiitos puheenjohtaja, kiitos, ähm, että saimme kutsun tähän tärkeään kokoukseen ja että saimme mahdollisuuden osallistua tähän keskusteluun. Ennen kuin vastaan näihin erityiskysymyksiin, joita on tehty, haluaisin tehdä muutaman yleisen kommentin. Ennen kaikkea haluaisin painottaa sitä, että koska tilintarkastustuomioistuin erityisessä raportissaan eturistiriidoistaan totesi, niin EFSA on vuonna 2007 jo on ottanut käyttöön hyvin kattavan eh, ohjeiston eturistiriitojen ratkaisemiseksi. Ja syy tähän on se, että me teimme riskianalyysin sen vuoksi, että EFSAn ydinarvoja on riippumattomuus ja se on myös sen säännöissä. Ja me arvioimme riskiä suhteessa mahdolliseen eh, tieteellisten neuvojen vaikuttamiseen. Ja eh, siihen, että ketkä mahdollisesti voisivat olla tällaisen vaikuttamisen alaisuudessa. Meillä on asiantuntijoita, meillä on yli tuhat asiantuntijaa, jotka tulevat julkisista järjestöistä, kuten esimerkiksi tutkijoita tai ihmisiä, jotka työskentelevät yliopistoissa, niin olemme todenneet, että he työskentelevät myös joissain olosuhteissa teollisuuden kanssa ja tämä toki saattaa vaikuttaa heidän työhönsä. Ja toinen kategoria, joka on myös altistunut, on henkilökunta ja sen vuoksi meillä on politiikassa myös tiettyjä erityisiä vaatimuksia henkilökunnallemme ja nämä vaatimukset ovat pidemmälle menevimpiä kuin henkilöstösäännöt. Ja täällä taidettiinkin jo mainita, että eturistiriitojen hallinnoimisessa ei ole kysymys ainoastaan äh, tästä taloudellisten kytkösten ilmoittamisesta. Sen vuoksi me pyysimmekin asiantuntijaltamme ja henkilökunnaltamme vuodesta 2007 lähtien täyttämään tämä taloudellisten kytkösten äh, lomake. Meistä on myös tärkeää todeta, että sinällään tällainen äh, taloudellisten kytkösten ilmoittautumisvaatimus ei riitä siihen, että voidaan poistaa riskiä, että voitaisiin tehokkaalla tavalla äh, hallinnoida eturistiriitakysymyksiä. Päätöksenteko, prosessi ja hallinto, kuten täällä joku kollega jo mainitsi, ovat yhtä tärkeitä kuin taloudellisten kytkösten ilmoittaminen se, että miten valitsette esimerkiksi ne tiedot, joita käytetään tieteellisessä työssä, se tapa, millä tekee päätöksen niin, että yhteinen päätöksentekomenettely on itse asiassa yhtä tärkeää kuin näiden taloudellisten kytkösten ilmoitusten läpikäyminen. Minä haluaisin vain muistuttaa teille, että 2012 me olemme käyneet lävitse yli 7000 taloudellisten kytkösten ilmoitusta asiantuntijalta ja henkilökunnalta. 270 tapauksessa me olemme osittain tai täysin sulkeneet asiantuntijoita tai henkilökuntaa ulkopuolelle tietystä toimistamme. Tämä on siis suuri ja tärkeä tehtävä, mutta sinällään yksin se ei ole yhtä tehokas kuin, että siihen otettaisiin mukaan myös päätöksentekoprosessi koko organisaatiossa. Tilintarkastustuomioistuimen suositus on jo otettu huomioon. Siinä politiikassa, jonka meidän hallintoneuvostomme hyväksyi joulukuussa 2011. Tilintarkastustuomioistuinhan vieraili EFSassa lokakuussa 2011 ja silloin me olimme aloittaneet jo tämän tarkistuskierroksen. Tämä oli jo kolmas kerta, kun me olimme muuttaneet ja tarkistaneet politiikkaamme pohjautuen kokemuksen antamiin kokemuksiin ja, ja sisäisen tarkastuksen tuloksiin ja nyt vielä tilintarkastustuomioistuimen suosituksiin. Joten joulukuussa 2011 tämä käynnistettiin ja maaliskuussa 2012 me hyväksymme myös toimeenpanosäännöt. Ja tällä tavalla olemme vastanneet Euroopan tilintarkastustuomioistuimen löydöksiin ja suosituksiin. Joten nyt me keskitymme siihen, että varmistamme, että me oikealla tavalla tehokkaasti toimeenpanemme politiikkaamme ja sääntöjämme ja me ponnistelemme kovasti näiden sääntöjen toimeenpanessa. Me tulemme myös tarkistamaan tätä politiikkaamme kokemusten pohjalta 2013 vuoden lopussa, jotta voimme varmistaa sen, että me olemme oikealla ja hyvällä tavalla vastanneet tilintarkastustuomioistuimen vaatimuksiin tässä erityisraportissa. Ja lopuksi vielä me uskomme, että voimme vielä toki mennä pidemmällekin tällä alalla. Ei niin, että me aiomme merkittävästi muuttaa politiikkaamme liittyen taloudellisten kytkösten ilmoittamiseen – mutta se tapa, jolla me työskentelemme, me uskomme, että me voimme sillä tavalla myös päästä eteenpäin. Me työskentelemme Euroopan komission kanssa yhdessä siinä, millä tavalla me voisimme vähentää sitä riippuvuutta, mitä meillä on meidän toimissamme asiantuntijoiden kohdalla, varsinkin tällaisten säädeltyjen tut- tuotteiden kohdassa. Esimerkiksi GMO, ravintolisät, lisäaineet ja niin edelleen. Me pyrimme ylläpitämään tasapainoa. Me olemme riippuvaisia asiantuntijoista, me luotamme heihin ja heillä onkin hyvin tärkeä osuus meidän työssämme, mutta samanaikaisesti me ymmärrämme, että julkisen tutkimuspolitiikan kehittäminen EUn ja kansallisella tasolla ei välttämättä helpota tällaisten virastojen työtä. Minä tarkoitan sitä, että yhä enemmän ja enemmän tätä vaaditaan tutkimuspolitiikassa, että tiedemiehet, jotka työskentelevät esimerkiksi yliopistoissa tai tutkimusjärjestöissä, työskentelevät myös läheisesti teollisuuden kanssa, joka luonnollisesti luo yhä enemmän ongelmia meille saada joukkoomme asiantuntijoita, joilla ei olisi mitään yhteyttä teollisuuteen. Joten me pyrimme nyt työstämään sitä, että me voisimme eh, tavallaan näistä eh, tätä työtä niin, että me emme, emme ulkoista tätä työtä enää asiantuntijoille esimerkiksi yliopistojen tutkijoille. Ja mielelläni tulen kertomaan parlamentille tästä aloitteesta, koska se on hyvin tärkeä EFSAlle. Nyt sitten vielä näihin erityiskysymyksiin, joita esitettiin. Herra Fjellner sanoi, että hän haluaisi konkreettisia käytännön esimerkkejä. Jos te haluatte, niin voin esittää näitä esimerkkejä. Toki me voimme puhua tämän tapaamisen jälkeenkin vielä. Tohtori X työskentelee, tai hänet on palkannut Iso-Britanniassa jokin yliopisto, ja hän haluaa osallistua tai liittyä EFSAn työryhmään, joka tulee tekemään tutkimusta. Tohtori X julistaa taloudellisten kytkösten lomakkeessaan, että hänellä on osakkeita öljyyhtiössä, hän on, on myös elintarvikkeen ja maatalouskomitean asiantuntijajäsen ja että kahdeksan vuotta sitten hän oli Unileverin palkkalistoilla ja että hän tekee välillä myös konsultointityötä pienelle yritykselle, joka kehittää entsyymejä, jotka lisätään elintarvikkeeseen. Ja sen lisäksi hänellä on tutkimustaustaa yrityksestä, joka myy elintarvikevärejä. Meidän politiikkamme mukaisesti tällä tutkijalla on nyt eturistiriita, koska hän on mukana toiminnoissa, vaikkakin siinä on kysymys muusta konsultoinnista, mutta kuitenkin se liittyy ensyymien alaan, joten lääkäri tai tohtori X on myös tällaisen paneelin jäsen, jossa käsitellään elintarvikelisiä, joten hän ei voi olla mukana entsyymitutkimuksessa, koska hänellä on tässä eturistiriita, joten hän ei voi osallistua tähän työryhmään jäsenenä, mutta samanaikaisesti hän voisi työskennellä jossain muissa toimissa, jotka eivät liity tähän. Ja mitä te sitten sanoitte resursseista, on tärkeää myös äh, palatakseni kommenttiini, itse asiassa täällä oli kaksi kommenttia siihen, on tärkeää muistaa, että meidän täytyy tehdä toimenpiteitä, jotka täydellisesti tai hyvä, hyvällä tavalla poistavat riskit ja jotka ovat suhteelliset meidän tavoitteemme mukaisesti. Painottaisin riskianalyysin tekemisen tärkeyttä. Ja nimenomaan äh, niissä kategorioissa, jotka ovat kaikkein suurimmassa vaarassa. EFSAn kaltainen järjestö joutuu miettimään esimerkiksi jäsentensä roolia. Ja e, on, mutta he eivät kuitenkaan välttämättä vaikuta tähän tieteellisten ohjeiden antamiseen, vaan nimenomaan ne, jotka työskentelevät päivättäisesti meidän asioittemme parissa, nimenomaan siis asiantuntijat. Sitten Makoveen kysymys. Mitä tulee hallintokomitean, hallintoneuvoston puheenjohtajan valintaan, niin EFSAn hallintoneuvosto on päättänyt, että kaikki puheenjohtajien ja varapuheenjohtajien valinnat tehdään julkisissa kokouksissa – ja näin on jo käynyt lokakuussa viime vuonna, kun Sue Davis, hallintoneuvoston johtokunnan uusi puheenjohtaja valittiin. Lokakuussa 2012 Joo. Siis tämä tehtiin lokakuussa 2012 ja voin sitten lähettää teille eh, kirjeen ja kertoa, mitä me olemme tehneet. Edelleen tavoitteenahan on se, että meillä olisi johdonmukaisuutta ja, ja että tämä kaikki toimeenpantaisiin oikealla tavalla. Mitä tulee sitten uusien eh, paneelin jäsenten nimittämiseen 2012, muistan, että kahdeksan meidän paneelistamme. Ja tiedekomitea uudistettiin 2012 ja kaikki heidän ilmoituksensa tehtiin kesäkuussa 2012. Me olemme käyneet lävitse kaikki nämä taloudellisten kytkösten ilmoitukset uusien sääntöjen pohjalta. Sen lisäksi, koska meillä on myös kaksi muuta paneelia, jotka nimitetään uusiksi ensi vuonna, paneeli, joka vastaa elintarvikelisistä ja toinen, joka vastaa paketointimateriaaleista ja makuaineista. Me heinäkuussa viime vuonna kävimme lävitse heidän taloudellisten kytköstensä ilmoitukset varmistaaksemme, että ne vastaavat sääntöjä. Yksi asiantuntija jätettiin paneelin ulkopuolelle turistiriidan vuoksi ja toinen asiantuntija hyväksyi, että hän hän itse erosi, koska hänellä oli toimia, jotka eivät olleet yhteensopivia hänen toimensa kanssa tässä paneelissa. Ja sitten millä tavalla me käymme lävitse näitä, eturi, näitä ää, äh, eturistiriittoja liittyen henkilökuntamme perheenjäseniin. Meidän sääntömme vaativat, että taloudellisten kytkösten ilmoituksissa henkilökunnan kohdalla Ja sitten äh, läheiset äh, henkilökunnan perheet ja läheiset henkilöt, me pyydämme heiltä myös äh, ilmoittamaan taloudelliset edut ja sitten käymme lävitse heidänkin ilmoituksensa, siis perhejäsenten. Samalla tavalla kuin me käymme lävitse henkilökunnan ilmoitukset. Ja tämä kattaa hyvin paljon, koska ne, asioita, koska ne käydään lävitse samalla tavalla kuin asiantuntijoiden ilmoitukset. Ja niin. Anteeksi, edustaja Ajala, en ole ihan varma nyt, ymmärsinkö täysin teidän kysymystänne joten voisitteko te toistaa sen? Olen pahoillani. Merci beaucoup, Madame Kessler Daniel. Yes, uh, she asked a clarification to Mrs. Ayala. Then mm-hmm. maybe you should give the... Uh, for very short answer. Yeah. Ihan, ihan lyhykäisesti. Ihan lyhykäisesti. Si, Kiitos. Kysymys oli <coughs> polemiikka johonkin, joka liittyi tiedotusvälineisiin ja johonkin kollegiin, joiden, joiden piti vastata kysymykseen, joka liittyi tähän riskiin as, mm, makeutusaineen ja väriaineisiin. Miten virasto on tätä kysymystä hallinnoinut nimenomaan tiedottamisen kannalta? Thank you very much. Vielen Dank. Äh, Kiitos. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Me tarkastelemme tällä hetkellä aspartamin turvallisuutta komission pyynnöstä. Me tiedämme, että tämä on hyvin ristiriitainen asia tieteellisessä komiteassa, mutta myös eh, julkisuudessa. Ja sen vuoksi päätimme palkata tähän eh, asiantuntijan ja me julkaisimme eh, tällaisen päätöslauselmaehdotuksen tai siitä, missä nämä henkilöt kertovat, mikä heidän näkemyksensä on aspartaamin turvallisuudesta. Ja me olemme pyytäneet kommentteja tähän ja me järjestämme teknisen kuulemisen, jossa paikalla ovat kaikki asiantuntijat ja muut osallistujat, jotka haluavat puhua aspartaamista. Joten me tulemme käsittelemään tätä kysymystä ja sitten lopuksi me sitten teemme tieteellisen lausunnon tästä ennen toivon mukaan kesää. Ja, vielen Dank. Als... Kiitos. Meillä on vielä neljä virastoa ja vielä yksi asia esityslistalla senkin jälkeen, joten todellakin pyytäisin nyt mahdollisimman lyhyitä puheenvuoroja. Seuraavaksi Euroopan lääkeainevirasto. Andreas Putabrot. Thank you, Chairman. And, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää valiokuntaa ja esittelijää tekemistäni huomioista. Haluaisin lyhyesti esitellä muutamia seikkoja. Niin, kyllä, herra Gerbandi. On totta, että meitä ahdistavat kaksi asiaa. Ensinnäkin kaikki ne byrokraattiset päätökset ja säännöt, joita varainhoitoasetus ja henkilöstöasetus meille sälyttävät. Ja toisaalta meitä on vaadittu vähentämään hallinnollisia kustannuksia. Mutta meidän, me pidämme itseämme yhtä suurimpana virastona. Meiltä meihin pätee sääntö, joka pätee sijoitetun pääoman tuottoa. 30-40 prosenttia meidän henkilöstöstämme ja kustannuksista meni alussa hallinnointiin, koska meiltä edellytettiin kirjanpito-osastoa, henkilöstöresurssiosastoa ja niin edespäin. Tällä hetkellä meillä on noin 800 työntekijää alkuperäisen 300 asemasta nämä kustannukset ovat vain noin 10 prosenttia. Kustannukset ovat nousseet, mutta eivät ole nousseet samassa suhteessa kuin toimintamme. Tämä ei tietenkään poista sitä ahdinkoa, jossa me olemme, mutta mitä suurempia virastot ovat, sen pienempiä saattavat hallintokustannukset olla. Ja kun katsotaan kaikkia näitä 38 virastoa, jotka mainitsitte, niin jotkut ovat verraten pieniä, ja niillä on vielä suurempi ahdinkotilanne. Jos me noudatamme sääntöjä ja julkaisemme jokaisen avustajan työpaikan, niin me saamme 25 000 hakemusta ja menisi kolmesta neljään vuotta tämänhetkisen henkilöstön käsitellä kaikki nämä hakemukset. Eli on täysin mahdotonta kirjaimellisesti noudattaa kaikkea. Mutta olemme huomanneet jo, että ähm, teidänkin huomioissanne tai havainnoissanne kiinnitetään huomiota näihin asioihin. Täällä mainittiin tämä niin kutsuttu kahvigeitti. Voin vakuuttaa, että meillä on enemmänkin tästä esimerkkejä. Ja jos kiertelette Ähm, virastoja, niin varmasti tulette tietoisiksi tämänkaltaisista tapauksista. Te mainitsitte siirrot. Kyllä me kuulumme niihin virastoihin, joilla on aika paljon siirtoja ollut jo usean vuoden ajan. Tämä johtuu meidän toimintamme luonteesta. Olen yrittänyt tätä asiaa selittää teille monena vuonna jo. Toinen tärkeä kysymys tai ongelma on se, että meidän täytyy tehdä ero varainkäyttöelinten välillä, eli siis niiden elinten, jotka saavat budjetista rahaa vuoden mittaan, ja sitten meidän täytyy kalibroida toimintamme niiden resurssien kattoa vasten, joita voidaan käyttää. Ja sitten täytyy tehdä ero myös niiden virastojen kanssa, joiden täytyy ansaita omaa rahansa. Toinen esimerkki. Meillä on noin 15 miljoonan tulot joka kuukausi, mutta marraskuussa tätä summaa on aika vaikea kalibroida. Ei tämä summa tule minä 15 miljoonan laskuna kerralla, vaan meidän toimintamme on erittäin vaihtelevaa ja yritykset aina käyttäytyvät aika eri tavalla vuoden lopussa kuin vuoden mittaan. Ja meidän on pakko noudattaa tällaista käteiskirjanpitoa. Aina kun me saamme rahaa, mutta emme voi käyttää sitä vuoden lopussa, niin sitä täytyy siirtää. Siis kaikki summat, jotka saamme vuoden lopussa. Eli tällaiset viranomaiset, jotka saavat jäsenmaksuja, ovat todellakin pulassa. Ja tässä kohtaa haluaisin myös vastata Ajalalle, joka puhui uudesta rahoitusasetuksesta, eli noudatammeko me nyt tätä uutta rahoitusasetusta, varainhoitoasetusta. Kyllä, kyllä me yritämme hyvinkin tarkkaan niin tehdä, mutta se on vaikeaa, koska varainhoitoasetus on laadittu varoja käyttävien organisaatioiden näkökulmasta, ei niiden, jotka saavat jäsenmaksuja, ja tämä aiheuttaa ongelmia me olemme oman vastauksemme teille selittäneet, myös tilintarkastustuomioistuimelle olemme selittäneet ja olemme kysyneet, voisiko ottaa käyttöön jonkinlaisen normien hierarkian varainhoitoasetukseen. Normien hierarkia tarkoittaisi sitä, että kun ajatellaan varainhoitoasetusta, niin kaikilla sen sisältämillä periaatteilla ei ole samaa arvoa. Tämä vuotuisuusperiaate, eli että käytetään kaikki kaikki rahat, tulot yhden vuoden aikana, niin onko se yhtä tärkeää kuin vakaa varainhoito, se periaate? Eli täytyykö meidän lähteä sellaiseen toimintaan, että meidän täytyy vuoden lopussa yllä, yhtäkkiä hätäpäissämme käyttää kaikki rahat, vai onko parempi ö, suorittaa siirto? Silloin ei tietenkään vuotuisuusperiaatetta noudateta, mutta uskon, että kaikissa EUn virastoissa olisi avuksi, jos voisimme saada jonkinlaista joustoa tässä suhteessa. Tämäpä johtaakin minut seuraavaan kysymykseen, joka liittyy informaatioteknologiakustannuksiimme. No, aiemmin olemme sopineet siitä, tai me olemme lähteneet aika mittavaan IT-hankintasopimukseen käytännön syistä, jotta me emme olisi jatkuvasti hankintaprosessien taakan alla. Me olemme nyt siirtyneet pienempiin sopimuksiin, joita on helpompi hallinnoida. Ja me aiomme muuttaa koko IT-politiikkamme. Makovai, Makovei, te kysyitte siitä, kuinka pitkällä olemme jäsenvaltioiden asiantuntijoiden palkkiokysymyksessä. No, me olemme oikeastaan jo me olemme puhuneet tästä jo ehkä kymmenisen vuotta, mutta emme ole koskaan saaneet sopimusta aikaan. Yksi ongelma on se, että on vaikea arvioida näiden tahojen kustannuksia jäsenvaltioissa. Ja haluan nyt puhua aika tylysti. Meidän johtokunnallamme on tavallaan eturistiriita tässä, koska johtokuntamme jäsenet edustavat kaikki kansallisia toimivaltaisia viranomaisia. Jos he menettävät korvauksia, jotka täytyy laskea tiettyjen kustannusten mukaan, niin he menettäisivät rahaa. Ja johtokunnassa, aivan kuten neuvostossakin, kun puhutaan jäsenvaltioiden välisistä keskusteluista, niin keskustelut ovat aina aika hankalia, mutta tunnelin päässä on valoa. Me olemme tehneet johtokunnalle uuden ehdotuksen, eli että että he noudattaisivat ostovoimakerrointa korvausjärjestelmässä. Tästä tullaan keskustelemaan kesäkuussa uudemman kerran johtokunnassa. Ja jos tämä ei johda rakentavaan järjestelmämme uudistukseen, niin yhdessä komission kanssa olemme sopineet siitä, että me käyttäisimme ulkoista asiantuntijaa, joka voisi ehdottaa reilua ratkaisua. Tämä tietysti maksaisi rahaa. Toivomme voivamme välttää tällaista. Lopuksi, mutta ei vähäisimpänä, haluaisin palata vielä esittelijän ehdotukseen erityisvirastosta, joka auttaisi virastojen koordinoinnissa. Me olemme käyneet tätä keskustelua omassa virastossani ja olemme ottaneet käyttöön tällaisen viraston, joka tarjoaa apua, mutta si- siinä mielessä, että virastojen kysyntä yleisesti erityisesti lisääntyy, jos se lisääntyy lainsäädännön vuoksi, niin me kyllä tarvitsemme enemmän avustusta. Ja eturistiriita, se on kysymys, joka on huolettanut meitä kolmen viime vuoden aikana. Puheenjohtaja, jos sallitte, haluaisin lyhyesti vastata kollegalleni, jonka Haluan antaa puheenvuoron kollegalleni, joka on erityinen asiantuntija eturistiriitakysymyksissä. Kiitoksia. Puhun niin lyhyesti kuin mahdollista. En aio vastata äh, Fjellnerin ja Ajalan, ähm, siis yritän vastata heidän kysymyksiinsä. Ensinnäkin ähm, alusta saakka virasto on parantanut eturistiriitakysymyksiä kysymysten käsittelyään. Meillä on erilaisia periaatteita ja menettelyitä. Me otamme myös huomioon perustamissopimuksen, koska meillä ei ole muuta puitetta, jonka puitteissa käsittelisimme näitä asioita. Me olemme ottaneet vaarin siitä, mitä Euroopan parlamentti on sanonut, samoin kuin komissio ja tilintarkastustuomioistuin. Tämä on johtanut vankempaan ja avoimempaan järjestelmään, mutta jos nyt palaan Fjellerin esittämään kysymykseen, eli että mistä löytyy tasapaino. No, olemme toistuvasti sanoneet, että meidän täytyy varmistaa toisaalta se, että me minimoimme mahdollisuuksien mukaan eturistiriitoja, mutta toisaalta meidän täytyy varmistaa, että meillä on paras asiantuntemus käytössämme. Me olemme nyt tulleet siihen pisteeseen, että jos meidän täytyy vielä minimoida eturistiriitariskiä, niin tasapainoa ei enää saavutettaisi. Ja silloin tulisimme tilanteeseen, jossa tieteellisten, tieteellisen työmme laatu saattaisi kompromettoitua ja sillä saattaisi olla vaikutuksia kansanterveyteen. Me olemme myös ottaneet huomioon viimeisimmässä politiikassamme tai toimintalinjassamme riskeihin perustuvan lähestymistavan. Me olemme tiukempia erilaisten neuvontavien elinten suhteen, erilaisten työryhmien johtajien suhteen, me olemme tiukempia ylipäänsä henkilöstön suhteen. Ja miten tämä käytännössä toimii? No annan teille lyhyen esimerkin. Kukaan ei voi olla mukana toimissamme, jos hänellä on eturistiriitoja lääketeollisuudessa. Olipa osakkeita tai muuta taloudellista hyötyä. Yksikään henkilö ei voi olla mukana, jos häntä ei ole nimetty. Henkilö voidaan nimetä joko jäsenvaltion toimesta tai Euroopan komission toimesta tai tietyissä eh, tilanteissa viraston johtajan toimesta. Kukaan ei voi olla mukana, ellemme saa ähm, taloudellisten kytkösten ilmoituslomaketta ja CVtä, jotka äh, julkistetaan myös verkkosivuillamme ja me teemme riskiarvioinnin 1, 2 tai 3. Eli täydellinen avoimuus toimii ja toteutuu. Ennen kuin voi osallistua johonkin tiettyyn toimeen, niin taloudellisten kytkösten ilmoitus arvioidaan ja tilintarkastustuomioistuimen raportin liitteessä kuusi vedetään lankoja yhteen aika hyvin siitä, miten tämä toimii. Eli jos sattuu olemaan onkologi, joka tekee työtä yliopiston onkologian laitoksessa – ja on myös firman X-konsultti, niin ei voi olla meidän tieteellisen komiteamme jäsen. Jos on toiminut konsulttina kaksi vuotta aiemmin, mutta ei enää tässä vaiheessa, voi olla komitean jäsen, mutta ei voi olla mukana sellaisissa keskusteluissa tai äänestyissä, loppupäätöksissä, jotka liittyvät kyseiseen tuotteeseen tai kilpailijan tuotteeseen. Jos on ollut konsultti kahdesta viiteen vuotta sitten, niin voi olla komitean jäsen, voi osallistua keskusteluihin, mutta ei voi osallistua äänestykseen. Eli meillä on ollut käytössä ensinnäkin kytkösten ilmoitus, sitten on ollut tämä ää, ähm, ajanjakso, jona ää, äh, ilmoitus on tehty ja jona toimintaa on toteutettu. Ja tämä ää, äh, viittaan tässä liitteeseen kuusi tilintarkastustuomioistuimen raportissa. Ja kun me olemme ähm, todenneet riskitason, niin niitä sit, ne ilmaistaan myös pöytäkirjoissa ja ne julkaistaan. Kolmessa seitsemästä komiteasta pöytäkirjat on jo julkaistu jo vuoden loppuun mennessä kaikista, joten tulette eri kokousten ähm, pöytäkirjoista näkemään, että millä jäsenellä on ollut minkäkinlaisia riski rajoituksia. Ja meillä on myös ex ante ex post tarkastuksia. Ja viime vuoden huhtikuusta alkaen me olemme ottaneet käyttöön myös ö, muita menettelyitä. Ja mitä tulee kysymykseen 35, ja mehän lähetimme eilen illalla päivitettyyn vastauksen sihteeristölle, niiden henkilöiden lukumäärä vuosina, vuonna 2009 on ollut 53 komitean jäsentä, jotka ovat antaneet sellaisen ilmoituksen, jolla saattaa olla vaikutusta osallistumiseen. 10, 16 ei voinut äänestää ja 10 ei voinut osallistua keskusteluihin. Meidän on täytynyt tehdä ero näiden kahden välillä, koska lokakuusta alkaen meillä on ollut uusi toiminta ja sitä ennen olemme noudattaneet aiempaa toimintalinjaa. Ja me, me lupasimme parlamentille jo tarkistaa toimintalinjamme linjaamme ja sen täytäntöönpanoa vuoden ensimmäisellä puoliskolla ja me tulemme vuoden toisella puoliskolla kertomaan parlamentille tuloksista. Ja aivan kuten jo EFSA mainitsi, niin me teemme läheistä yhteistyötä DG Sankon kanssa. Pyrimme jakamaan parhaita käytänteitä ja pyrimme löytämään yhteistä maaperää eturistiriitojen käsittelyssä. To have a different understanding of... Kiitos. Ehkäpä meillä on erilainen näkemys siitä, mikä on lyhyt puheenvuoro, mutta voisin nyt todellakin pyytää kaikkia olemaan lyhykäisiä sanoissansa. Marfel Felslaipe, rautatievirastosta. Kiitos puheenjohtaja. Mä vastaan ihan lyhyesti ja kysymyksiin ensinnäkin Rouva Jala Senderin kun virasto perustettiin, niin tässä on kyse pitkän elinjan virastoista ja lyhyen elinjan virastoista. Rautatievirasto on yksi, mistä kun halutaan säätää rautatiekysymyksiä. kysymyksiä niin he lähtevät täältä. Me, monet lähtevät omilta ammattialoiltaan, ovat alan asiantuntijoita, tulevat meille töihin ja toisinpäin. Eli henkilöstössä tapahtuu vaihtuvuutta. Viis, viiden vuoden aikajakso oli aika lyhyt, jos me haluamme taata tämän siirtymävaiheen. Selitän ihan lyhyesti. Aset, Mm, tämän säännöstön tarkistaminen tarkoitti sitä, että se olisi ollut kahdeksan vuoden pituinen. Neljäs paketti tarkoitti sitä, että meidän piti soveltaa tätä paremmin, jolloin se vastaisi paremmin viraston tarpeita, jotka ovat muuttuneet ja tulevat muuttumaan. Meillä on ihan klassiset management-ohjeet ja käytäntö, että me olemme suunnitelleet vaihtumis- henkilöstössä tapahtuvat vaihdokset. Me olemme ottaneet käyttöön hyvin klassisen järjestelmän, jossa on kyse tietotaidon hallinnasta. Kaikki ovat menettelytapoja, jotka, jotka oli käynnistetty niiden henkilöiden toimesta, jotka ovat jo lähteneet viraston palveluksesta. Mutta on siis aivan keskeistä, että otetaan huomioon tosi seikka, että tämä pitäisi toimia kymmenen vuoden ajan, jos tätä asetusta, asetusta ei, uutta asetusta ei hyväksytä siihen mennessä, niin silloin ollaan pattitilanteessa, jota ei voida hallinnoida. Toivottavasti meidän kumppanimme pääosasto tulee seuraamaan tilannetta tarkasti ja osaa reagoida. Toinen asia, kun on kyse tärkeistä menettelytavoista, voin vain tukea esittelijän tekemiä ehdotuksia ja kollegojen ehdotuksia, jotka sanovat, kuinka tärkeää on säilyttää hallinnolliset menettelytavat virastoissa ja että niiden pitäisi vastata niiden kokoa, volyymeja ja painoarvoa. Haluaisin vielä kiittää herra Gerbrandia hänen esityksestään. Meidän virastossamme hallinto, hallinnossa on luotu budjetti, komitea, jossa vuosittain otamme esille keskeiset periaatteet. Vähintään kokoonnumme kerran vuodessa – siellä on jäsenvaltioiden edustajia, alan asiantuntijoita komissiosta edustajia. Tämä on vain yksi esimerkki. Tämän avulla voimme harjoittaa hyvää seurantaa budjetin hallinnoinnissa. The next one is for the European... Kiitoksia. Ja seuraava on perusoikeusviraston edustaja. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluan kiittää teitä kutsusta tähän tärkeään keskusteluun. Arvostan sitä kovin. Voin puhua lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin vakuuttaa esittelijän samoin kuin Makoveinkin siitä, että meillä on oikein hyvä työ ilmapiiri Viinissä. Se näkyy myös siinä, että me teemme hyvinvointitutkimuksia joka toinen vuosi niin, että voimme vahtia tätä työilmapiiriämme. Ihmistemme työtyytyväisyys on hyvin korkeatasoista, mutta aivan kuten kaikkialla, niin meillä on ollut tiettyjä ristiriitoja, joihin täytyy puuttua. Meillä on ollut kaksi häirintämenettelyä meneillään viiden viime vuoden aikana, mutta kumpikaan ei johtanut siihen, että olisi todettu häirintää. Aivan kuten Makovei Täällä esitti kysymyksen menettelyiden anonymiteetistä syyskuun oikeusmenettelyn seurauksena, niin voin kertoa, että toisessa tutkinnassa anonyymisyys toteutui täysin. Virasto on tehnyt, ottanut käyttöön myös erittäin merkittävät tor, häirinnän torjuntamenettelyt, me olemme kouluttaneet henkilöstöä kaikilla tasoilla ja niin edespäin. Eli tämä on asia, jonka me otamme vakavasti. Toinen kysymys, joka liittyy ilmiantoon. Erityisesti vuonna 2008 meillä oli juttu, jossa Olaf jota Olaf tutki, mutta juttu, tutkinta lopetettiin ilman seuraamuksia. Sitten muutamia muitakin juttuja on raportoitu vuosien mittaan. Kaikkia on tarkasteltu myös tilintarkastustuomioistuimen toimesta, samoin kuin sisäisessä tarkastusosastossa. Joissain tapauksissa sekä molemmat, joissain tapauksissa jompikumpi. Ja kaikki tapaukset ovat osoittautuneet täysin oikeellisiksi ja sääntöjen mukaisiksi. Yleisesti ilmiannosta virasto on noudattanut henkilöstöasetusta kahdessa tapa, tapauksessa 22. Meillä on ollut sisäinen keskustelu ja keskustelu johtokunnassa syyskuussa ja joulukuussa siitä, kuinka voisimme ilmiantojärjestelmää parantaa. Virastossa ymmärretään ja tiedetään, kuinka tärkeä on vakaa ilmiöntopolitiikka. Artiklan 110 mukainen konsultointi on nyt aloitettu komission osastojen kanssa ja johtokunta päätti kokouksessaan joulukuussa – että tähän, ennen kuin tämä konsultaatio on saatu päätökseen, niin siihen saakka noudattaisimme komission suuntaviivoja, jotka koskevat ilmiantoa. Ne hyväksyttiin 9.12. viime vuonna, joten nyt me noudatamme näitä sääntöjä. Nehän ovat paljon yksityiskohtaisempia kuin ne, joita löytyy henkilöstösäännöistä. Joten tällä tavalla mielestäni meillä on kyllä aikaa pitkälle kehittynyt järjestelmä niin ilmiannon kuin häirinnänkin osalta. Ja tämä on asia, jota me johtokunnassa seuraamme hyvin tarkkaan myös täytäntöön panevassa komiteassa näin teemme. Lopuksi haluaisin sanoa, että me olemme tyytyväisiä virastossa siitä hyvästä raportista, jonka saimme tilintarkastustuomioistuimelta ja voin myös kertoa, että tällä hetkellä me täytäntöön panemme kaikkia niitä suosituksia, joita olemme sisäiseltä tarkastusosastoltamme saaneet. And then before I give the floor... Ja ennen kuin annan puheenvuoron Spengerille, niin Manfred Graf komissiosta haluaa esittää lyhyitä huomioita. Chair, uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Komissio on mainittu täällä montakin kertaa, joten ehkä minun tulisi lausua oma kantamme, mutta haluan korostaa, että me emme nyt käsittele eturistiriidoista, eturistiriitoja vielä nyt. Niin, Ajala Sender, mitä tulee kysymyksiin vastuuvapausmenettelyyn sen tarkasteluun meidän toimintamme numero 86 lähtee siitä, että komission vastuuta ja virastojen vastuuta tulisi selventää, joten tästä asiasta tullaan keskustelemaan. Ja tässä yhteydessä haluaisin korostaa sitä, että etenemissuunnitelmassa suunnitellaan myös varoitusjärjestelmää, jonka myötä komission vastuu on tai velvollisuus on varoittaa neuvostoa ja parlamenttia, jos esimerkiksi perussopimusten kunnioittamisen osalta on ennakoitavissa ongelmia. Ja niin hallintokomiteoissa kuin muissakin komiteoissa komission jäsenet tulevat noudat- toteuttamaan tätä roolia tehtävää. Kuuntelin korva höröllä meppien huolia, Spengerin ja muiden e, huolia, jotka liittyvät budjettiin, varainhoitoon ja tilintarkastukseen. Me olemme aloittaneet komissiossa sisäiset pohdinnat Tarkoituksemme on löytää keinoja mittakaavaetujen löytämiseksi. Me tulemme aloittamaan vuoropuhelun kaikkien virastojen kanssa. Tulemme pohtimaan, minkälaisia mahdollisuuksia meidänkin olisi, miten me voisimme auttaa teitä säästämään resursseja. Ja mitä tulee Sepolin toimipaikkaan, tietysti vastuullinen komissio ja DG, tämä on heidän heiniään, mutta tulen kertomaan heille näistä keskusteluista. Ja sitten henkilöstöasetuksesta haluaisin korostaa sitä, että tiettyä joustavuutta jo tämänhetkisessäkin säännöstössä on, eli artikla 110 on kyseinen artikla. No komission tehtävä on sitten tietysti hyväksyä tai olla hyväksymättä tämänkaltaiset toimet. Mitä tulee uuteen henkilöstöasetukseen, aloitan keskustelun henkilöstöresurssi DGn kanssa piakkoin jotta voin selvittää, onko teidän esittämänne huolet otettu huomioon. Kiitoksia. Thank you very much. And for Kiitos. Ja sitten vielä loppu puheenvuoro Mark Sprengerille. Olkaa hyvä. Very much. Kiitos. Kun hyväksyin sen, että ECTC olisi verkoston koordinoija, en voinut olettaa, että minä istuisin täällä ainoana virastona, jolla on jolla olisi tällainen lausunto, jossa on eniten ongelmia. No, haluan selittää, koska tämä ei ole niin helppoa. Mitä tuli tarjouspyyntöön? Niin tämä käynnistettiin syksyllä 2008. ECDC perustettiin 2005, joten me olimme toiminnallisia noin kolme, olimme toiminnassa olleet kolme vuotta. Ja sitten äh, nämä ICT-projektit jaettiin neljälle eri yksikölle. Ja äh, tämä johti siihen, että meillä ei ollut kovinkaan äh, tarkkaa näkemystä siitä, että kuinka paljon me tarvitsemme <clears throat> tätä ATK-tukea. Ja silloin kollegat tekivät tällaisen karkean arvion ja sitten tämä tarjouspyyntökilpailu siinä oli miniminä kolme miljoonaa per vuosi. Ja kun tämä puitesopimus tehtiin vuosi myöhemmin huhtikuussa 2009, ei, siihen sopimukseen ei määritelty arvoa. Ensimmäinen toukokuuta 2010, kun minusta tuli ECDCn johtaja, neljä eri yksikköä ECDssä käytti tätä puitesopimusta ja kellään ei ollut mitään yleisnäkemystä sitä, kuinka paljon tähän käytetään rahaa. Ja meidän henkilökuntamme luuli, että tämä äh, sopimus oli rajattu ajassa, ei summissa. Ja 2010 äh, koko äh, politiikka ei ollut kovinkaan optimaalista ja sitten 2011 syksyllä minä päätin, että koko tämä neljä yksikköä siinä se äh, pannaan yhteen yksikköön. Ja sitten minun äh, muutamat johtajani näkivät, että tässä sopimuksessa on tiettyjä ongelmia. Ja sitten virallisessa lehdessä sana minimi oli poistettu kokonaan. Ja kokonaisarvo tässä sopimuksessa oli asetettu 9 miljoonaan kesti muutaman päivän käydä lävitse kaikki nämä erityissopimukset, jotka liittyivät tähän puitesopimukseen ja mennä taaksepäin yli kaksi vuotta, kun tämä lasku oli tehty. Osoitti, että ECDC oli jo käyttänyt yli kymmenen miljoonaa palveluissa tämän puitesopimuksen puitteissa. Ja ECDC oli siis todella hankalassa tilanteessa. Ja yksi meidän johtajistamme eh, lähti työstämään eh, uutta tarjouskilpailua ja siitä tuli prioriteetti koko järjestölle, mutta kesti viime vuoteen asti, että me saimme uuden eh, tällaisen puitesopimuksen voimaan ja sillä välillä minulla oli kaksi vaihtoehtoa. Joko käytämme olemassa olevaa sopimusta huolimatta näistä ongelmista, mitä oli löydetty siinä, taikka että me emme jatkaisi sitä ja silloin joutuisimme lopettamaan tietyt ECDCn toimet, kuten esimerkiksi tämä varhainen terveysuhkavaroitus ja potilas, potilaille tiedottaminen ja että tämä pitäisi keskeyttää vähintään puoleksi vuodeksi. Minä myös informoin välittömästi tilintarkastustuomioistuinta samoin kuin komissiota tästä tilanteesta, joten äh, olin täysin avoin tässä. Minä kävin keskustelun tilintarkastustuomioistuimen edustajien kanssa ja minä kerroin heille, että näin on käynyt ja tämä äh, kävi ilmi muutama päivä sitten, joten olkaa ystävällisiä kertokaa minulle, mitä te voitte neuvoa minua, mitä minä teen tässä tilanteessa. Sanoin heille, että minä tein päätöksen keskittää ja asettaa uusi puitesopimus tai laatia uusi puitesopimus. Eikä heillä ollut mitään muuta neuvoa kuin, että jatkakaa tällä tiellä. Joten minä tein päätöksen, että annoin luvan tälle huonolle sopimukselle, mutta se oli, ei ollut hyvä, mutta paras mahdollinen kuitenkin. Ja olemme nyt sitten viime vuodesta lähtien meillä on yksi keskeinen ICT-yksikkö ja uusi päällikkö, joka tuli ECDC Ranskan hallituksesta. En nyt tässä halua äh, selitellä meidän virheitämme. Pyydän toki anteeksi siitä ja teemme kaikkemme, että me voimme välttää tätä tulevaisuudessa ehkäpä muutama sanonen tästä verkosta ihan lyhykäisesti. Itse verkosto. Paperilla sitä johtavat johtajat, mutta ollakseni täysin avoin teille, niin todellinen työ todellisen työn tekevät muut ihmiset ja haluaisin nimenomaan kiittää minun neuvonantajani tässä, samoin kuin Chef Massia, joka oli edellinen erityisen aktiivinen ja Mikeli, josta tulee sitten seuraava, seuraavassa, seuraava virasto. Ja pyytäisin, että Marit Koki sanoisin muutaman sanan sen itse tästä verkostosta sen vuoksi, että olisi ihan hyvä tietää näitä taustoja. Marit, ole hyvä. Uh, thank you, Mr. Sprenger. Thank you, Ms. Kiitos, uh, herra Sprenger ja puheenjohtaja. Vastatakseni näihin kysymyksiin, joita esittelijä teki. Tämä EU-virastojen verkosto on oikeastaan tämä perusta koordinaatiolle, vaihdolle ja sieltä sovitaan yhteisistä asioista ja sopimuksista, ja, joilla on yhteinen etu. Ja tätä kautta se vahvistaa EUn virastojen ääntä ja luonnollisesti parantaa hallinnointia. Meillä on myös erityistavoitteita tälle verkostolle, mutta en nyt lähde niitä tässä käsittelemään. Haluaisin vain sanoa, että viimeisten vuosien aikana erityisesti kun seuraa toimielimisten välisen työryhmän työtä, niin tämän verkoston arvo ja yhteiset kannat ovat todellakin tulleet tarpeeseen verkosto sellaisena kuin te ja me sen näemme, on johtajien verkosto. Siitä huolimatta johtajat ovat ymmärtäneet, että he eivät voi itse tehdä tätä työtä, ja sen vuoksi meillä on kuusi alaverkkoa. Ensinnäkin hallintopuolen verkko, oikeudellinen verkko, kommunikaatio, informaatioverkko, ICT-verkko, tiiliin kirjanpitoverkko ja sitten tämä uusin on toiminnan kehitysverkko. Ja seuraavassa virastojohtajien tapaamisessa he puhuvat myös mahdollisesta seitsemännen verkon, alaverkon perustamisesta, jossa olisi kysymys tieteellisten virastojen verkosta. Mitä tulee suositusten toimenpanoon tai etenemissuunnitelma, niin me olemme jo antaneet mandeetin useille alaverkoille että he valmistelisivat toimeenpalotyötä ja yhteisiä toimia komission kanssa. Me olemme työskennelleet hyvin läheisesti pääsihteerin kanssa, komission pääsihteerin kanssa, mitä tulee toimenpanoon. Ja tällä viikolla nimenomaan meillä oli hyvin rakentavat tapaaminen alaverkkojen puheenjohtajien kanssa sekä koordinaattorin, koordin, koordinoinnin Troikan kanssa, jossa kävimme lävitse etenemissuunnitelmaa ja yhteisiä toimia, mahdollisia yhteisiä toimia, joissa virastot voivat antaa tukea Joten tällä tavalla tämä työtaakka on jo jaettu, mutta kuten herra Pot jo sanoi, niin tässä verkossa työtaakka ja koordinointi on todettu. Ja meillä on pieni sihti sihteeristä tässä verkostossa, mutta luonnollisesti olemme valmiita keskustelemaan kaikista mahdollisuuksista vahvistaa verkkoa. Kiitos. Uh, some more uh, specific answers. Uh, there was a question. Sitten uh, täällä esitettiin kysymys myös näistä siirroista. Ehkä um, kollegat täällä ovat uh, jo käsitelleet tätä ja olen siitä ihan samaa mieltä. On tärkeää ymmärtää, että mikäli meillä on sopimus, me haluaisimme tietää, saadaanko, onko se laadukas. On helppoa maksaa lasku vuoden lopussa, mutta minä uskon, että jos laatu ei ollut sellaista, mitä halusin, silloin minä siirrän tätä maksua seuraavalle vuodelle ja haluan keskustella tästä kumppanin kanssa. Ja sitten tämä sisäinen tarkistuspalvelu, Gerbrandin kommentti, en oikein sitä nyt tunnistanut. ECDC maksaa, e, kiinnittää hyvin paljon huomiota sisäisen valvonnan suosituksiin, mutta joskus tämä suositus on sellainen, että sitä ei voida toteuttaa vuoden aikana, yhden vuoden aikana, ja silloin se jää sinne luetteloon. Ja minun täytyy myös myöntää, että ei ollut pelkästään kuppi kahvia, vaan myös kakkua. No, miksi tämä on hankalaa? siksi, että me olemme ulkoistaneet koko catering-palvelun ja sen vuoksi tämä on monimutkaista. Tässäpä ehkä nämä kaikkein tärkeimmät asiat ja olen valmis maksama, vastaamaan myös muihin kysymyksiin. Thank you very much. Uh, first of... Kiitos. Ensin haluaisin kiittää verkostoa, koska se parlamentillekin on erittäin hyvä asia, että meillä on henkilöitä, joiden kanssa voimme puhua yleisistä kysymyksistä ja koordinoida – virastojen toimintaa, joita tällä hetkellä on 32. No niin, tässä nyt oli koko joukko kysymyksiä. Ja koskapa äh, aikataulu on tiukka, joudumme päättämään tämän asian. Kysyn vielä, haluaako esittelijä puheenvuoron saman tilintarkastustuomioistumelta, mutta jos näin, niin ihan vain kaksi minuuttia. Herra Rossa, olkaa hyvä. Two minutes, please. Eh, eh, kiitos puheenjohtaja. Todellakin on vähän vaikea puhua vain kahdessa minuutissa koko asia läpi. Eh, Minä yritän vastata kaikkiin, en pyri nyt edes vastaamaan kaikkiin kysymyksiin, joka koskettaisi tilintarkastustuomista. Minä jätän nyt vastaamatta puuttua aivan erityiskysymyksiin, jotka liittyvät siihen, että hän jo saimme hyvin tyhjentävän kuvauksen, tilannekuvauksen ja myös se, mikä, mikä liittyy Euroopan lääkevirastoon. Ja ihan vastaava tapaus. Minä olisin voinut mainita myös nämä ristiriitatilanteet näissä yhdeksässä virastossa, joissa nyt on tehty tilintarkastustuomioistuimen tekemä selvitys. En kuitenkaan tähän nyt puutu sen enempää. Ihan, ihan lyhyesti puhun tai pyrin pikemminkin vastaamaan kahteen yleisluonteiseen kysymykseen, jotka ovat mielestäni punaisena johtolankana olleet tässä parlamentaarien mielissä ainakin tämä siirto tai lykkäys, carry over, ja sitten hallinnossa ilmenneet liialliset kulut. Mitä sanoin alustuspuheenvuorossani, tilintarkastustuomio tuomioistuin ja virastossa artiklassa 187 on tehty tilintarkastus, jossa halutaan tietää, ovatko tili, onko tilintarkastus ollut lainmukaista, asiallista ja ohjeiden mukaista. Totta kai pitää valvoa, jos tilintarkastajat ja menettelyt ovat asianmukaisia. Totta kai se pitää tarkastaa, mutta myös pitää valvoa, onko kaikkia noudatettu asianmukaisesti. Kun on kyse budjetin hallinnoinnista näissä viran, virastoissa, on pyydetty tiettyjä on pyydetty rahasummia tiettyihin menoihin ja nyt pitäisi valvoa, onko, todella, onko näitä varoja todella käytetty ja onko niitä käytetty sääntöjen mukaisesti sen ohella, että olisi ollut asianmukaista, tai onko, käyt onko asianmukaisesti tehty tilintarkastus, toimenpiteet, mutta jos tämä siirto on ollut ihan sääntöjen mukaista, voidaan sanoa, että jos on, jos on ollut liiallista siirtoa, se voi olla myös haitallista sille, koska silloin budjetin hallinnointi tulee vaikeaksi, koska on varat, suunnattu varoja tiettyihin tavoitteisiin ja sitä, niitä ei ole sitten käytetty. Totta kai löytyy oikeutuksia, jotka eivät voi, joita ei voi kokonaan hyväksyä, koska virasto on sanonut, että voidaan puhua virastojen eri koosta, volyymista, niiden painoarvosta. Niillä on toimintoja, jotka vaativat useita eri budjetteja, mutta kuitenkin... Mm, mm, English translation. Eh, Ei taida olla englanninkielistä tulkkausta nyt. I, I asked you to limit in two minutes. I have to have an... Pyysin teitä puhumaan kaksi minuuttia vain. Minulla on vielä toinenkin aiheesityslistalla ennen 12.30 ja me todellakin eh, nähtävästi ymmärrämme eri tavalla tämän mm, lyhykäisesti puhumisen. No niin, vielä Gerbrandi ja 12.30. Minä lähden tästä salista sitten, ollakseni nyt ihan selvä. Seuraava asia päättyy 12.30. Te voitte jäädä tänne, mutta täällä ei ole puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat eivät ole paikalla. No niin. Mikrofoni. I, I don't... Minä en tarvitse mitään loppupuheenvuoroa tässä vaiheessa. Minä laadin mietintöni, käymme sitä ensimmäisen keskustelun valiokunnassa ja sitten meillä on tarpeeksi aikaa keskustella sitä keskenämme, joten minä teen sitten johtopäätökseni tässä minun mietintöluonnoksessani. Kiitos. So, vielen Dank. Äh, nein. Nein, wir schließen jetzt den Punkt ab und die schriftliche... Päätämme tämän kohdan ja tilintarkastusistuimelle voidaan tehdä vielä kirjallisia kysymyksiäkin, joille sitten vastataan. Kiitos. Kiitokset kaikille virastoille. Ja nyt sitten siirrymme seuraavaan esitysjätän kohtaan. Ja pyytäisin, että nämä neljä virastoja, jotka ovat tässä mukana, jäisivät tänne, eli Seppol, EAE, EASA, EVA, ECHR ja EEA. Eli nämä virastot jäävät. Pyydän, että jäätte tänne näin. Kiitos. Seuraava esityslistan kohta. Die Berichterstatterin ist... Esittelijä on Ines Aja Sender. Tilintarkastustuomioistumista on paikalla Idor Lupors. Pyytäisin, että esittelijä Ines Ajala Sender tai haluaa, kysyn, haluaako hän tehdä alustuspuheenvuoron. Señor presidente. Hyvä puheenjohtaja. Todellakin voisimme lähes välittömästi antaa puheenvuoron herra Luborsille, mutta haluaisin, kun herra Russo on vielä paikan päällä, minä haluaisin muistuttaa hänelle, että minä toivon, että tilintarkastustuomio istuin muistaa, että kun viraston johtaja pyytää tapaamista, haastattelua, keskustelua, niin ne eivät kieltäydy siitä, koska kyllä tämä on ihan aiheellista. Tämä on yksi asia, jonka halusin sanoa. Viraston johtajilla on todellakin oikeus keskustella tilintarkastustuomistojen jäsenten kanssa silloin, kun ongelma sitä vaatii. Nyt siirrymme käsittelemään eh, eturistiriitoja. Tästä on jo keskusteltu viimeisessä keskustelussa, kun puhuttiin virastoille annettavasta vastuuvapaudesta. Se on synnyttänyt ihan aiheestakin mielenkiintoa tässä parlamentissa ja on käyty hyvinkin hedelmällisiä keskusteluja virastojen kanssa ja komission kanssa siitä, kuinka on välttämätöntä saada normat, normit, säännöt, asetukset, hyvät puitteet ratkaisulle. Ja eri virastot ovat niin moninaisia toiminnassa, niiden äh, kenttä on niin moninainen, toimintakenttä on niin moninainen, ne myös, se myös vaatii tätä, se edellyttää tätä myös laadullisesti. Meillä on myös riskejä, jotka voivat syntyä. Se tarkoittaa sitä, että meillä on kyse teollisuuden haaroja. Virastot tarvitsevat riippumattomuutta mielipiteisiinsä, lausuntoihinsa. Tässä on kyseessä suuret, teolliset, suuret taloudelliset teolliset intressit myös. Kaikki on koko ajan liikkeessä ja mehän haluamme antaa näille virastoille hyvät mandaatit. Se tarkoittaa standardisoimista, tiettyä sertifioimista normien myötä niinkin keskeisissä kysymyksissä kuin elintarviketurvallisuudessa, terveydessä, yleensä kansanterveydessä – tai kuljetuksessa, turvallisuus, liikenteessä, turvallisuus. Lähes kaikissa elämän aspekteissa ne ovat keskeisiä kansalaisten kannalta. Me elämme niin monimutkaisessa, riskialttiissa maailmassa. Se synnyttää kysymyks, äh, keskustelua vastuuvapaudenkin kohdalta. Tilintarkastustuomioistuin todellakin on on vastuullinen, mutta me olemme saaneet sieltä aivan erityislaatuisen kertomuksen, joka liittyy eturistiriitoihin. Täällä on kommentoitu jo hyvin mielenkiintoisella tavalla sitä. Täällä on joitakin virastoja, joilla on mm, pyrkimyksenä, taipumuksena ainakin minun mielestäni ryhmäni kannalta pyrkimyksenä tai huolenaiheena päästä parempiin yhteyksiin asian asiantuntijoiden, tieteen alan, teollisuuden edustajien kanssa, ja, mutta sillä on kuitenkin yleishyödyllistä etua, jos ajattelemme tieteen harjoittajia, asiantuntemusta, jotka voi, asiantuntijoita, jotka voivat viedä nämä kysymykset hyvin hyvään lopputulokseen on todellakin tärkeää pyrkiä laatimaan ainakin Euroopan toilielimen tasolta, tasolla näiden virastojen tasolla tämä hyvin ö, arkaluonteinenkin mandaattikysymys loppuun. Se on varsin, varsin tärkeä kansalaisia ajatellen, jos ajattelemme yhteistä hyvää, meidän kaikkien yhteistä etua. Minä halusin ihan yksinkertaisesti ennen kuin annan puheenjohtaja, puheenvuoron herra Lubortsille, haluaisin kommentoida näiden mainitsemien intressien etujen lisäksi. Meillä pitäisi olla hyvät puitteet meidän pitäisi ajatella myös, ketkä, mitkä komissaarit ovat tähän kytköksissä. Tämä on aika polemisoiva kokonaisuus. Me olemme nähneet jo joidenkin komissaarien mandaatin kohdalla tämän, mutta on myös eturistiriitoja äh, siellä, mutta on myös eturistiriitoja Euroopan toimielimien toimikentässä teollisuus versus julkinen hallinto, äh, kun on kyse yleisestä hyvinvoinnista, yleisistä eduista täytyy ottaa myös huomioon silloin, kun on kyse eturistiriitoista joidenkin jäsenvaltioiden välille tässä keskustelussa. Tämän pitemmittä puheitta annan puheenvuoron herra Luborsille, koska hän on aika kärsimätön tässä asiassa, koska parlamentin pitäisi hänen mielestään laatia mietintö tästä, mutta pitää muistuttaa herra Luborsille, että me olemme olleet kärsivällisiä parlamentissa pyyntöjen suhteen, joita itse olemme lähettäneet tilintarkastustuomioistuimelle ja meillä on paljon odotuksia siihen sen suuntaan. Ja ne on olleet hyvin, ne, meidän odotuksiamme on hyvin usein rajattu, ne on rajattu hyvin pienen. Eli siis näissä puitteissa, kun on kyse vastuuvapaudesta, virastoille, jota herra Gerbrandi on tässä hyvin vienyt eteenpäin eturistiriitakysymyksissä myöskin. Meidän pitäisi todella löytää yhteinen hyvä ratkaisu keskustelussa komission ja virastojen kanssa. Ja tämähän on jatkoa edelliselle vastuuvapauskeskustelulle. Ja varmasti voisimme tästäkin järjestää kuulemistilaisuuden. Seuraava tästä pidetään helmikuussa. Ja varmasti kaikki sen ovat jo hyväksyneet, te kuin myös kaikki koordinaattorit. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt 30 Kiitos. Meillä on 30 minuuttia aikaa. Ja kerronpa, kuinka me teemme. Viisi minuuttia tilintarkastustuomioistuin, sitten mahdollisuus eh, esittää kysymyksiä puolitoista minuuttia per jäsen ja sitten kaikilla virastoilla on mahdollisuus eh, vastata ja 12.30 loppuu kokous. Tilintarkastustuomioistuin viisi minuuttia. Uh, thank you much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet. Haluaisin aloittaa selittämällä, miksi tilintarkastustuomioistuin valitsi tämän asian aiheekseen – Vuoden 2011 keväällä Euroopan parlamentti pyysi tilintarkastustuomioistuinta tekemään kattavan analyysin virastojen eturistiriitatilanteesta. Me seurasimme väitettyjä eturistiriitatapauksia, erityisesti silloin, kun kyse oli ollut lehdistössä esiin tulleista kysymyksistä. Me valitsimme neljä virastoa, ilmailuviraston, kemikaaliviraston, elintarvikeviraston ja lääkeviraston. Tarkastuksen tarkoitus oli vastata seuraaviin kysymyksiin. Onko virastoilla riittävä eturistiriita toimintalinja ja onko riittäviä proseduureja hallinnoida tällaisia tilanteita – täytäntöön pannaanko niitä riittävästi tällaisissa tilanteissa. Ja halusimme myös antaa päätelmiä ja se, suosituksia. Oli tarpeen asettaa kaksi parametria. Ensinnäkin eturistiriitatilanteen määritelmä, ja meitä auttoi kyllä OECD suuntaliivat tässä asiassa. Ja toiseksi oli tarpeen asettaa puitteet minimivaatimuksiksi erityisesti avaintoimijoiden riippuvuuden ja avoim- riippumattomuuden ja avoimuuden osalta. Me halusimme käyttää kansainvälisiä benchmarkkeja, jotta voisimme tutkia näitä asioita. Ja aivan kuten tänään kuulitte, te pyysitte lyhyttä esitystä, niin varmasti tässä auttaa se, että te olette jo nähneet meidän kirjallisista vastauksistamme, että tällaisen eturistiriitatilanteen määritteleminen on erittäin hankalaa. Nyt haluaisimme kertoa siitä, mitä me saimme selville. Tarkastuksemme keskittyi eturistiriitatilanteen analyysiin neljässä virastossa. Me totesimme, että eturistiriidoista ei ole EU sääntöjä, sellaisia, jotka antaisivat säännöt, joita kaikki virastot joutuisivat noudattamaan erityisesti sellaisten avaintoimijoiden, jotka vaikuttavat päätösten tekoon. Meidän, me huomasimme, että kuva on aika sekalainen, tilkkutakkimainen. Haluaisin aloittaa sellaisesta tilanteesta, joissa meidän mielestämme virastot eivät ollenkaan noudattaneet tai eivät kyenneet hoitamaan tällaisia tilanteita. Jos te, te saatte käsinne meidän raporttimme kopion, niin voitte katsoa taulukoista ja liitteestä 4 ja 5, mitkä olivat löydöksemme. Me totesimme, että valituista virastoista EMA eli lääkevirasto ja EFSA, näillä oli kaikkein edistyneimmät poli- toimintatavat hallinnoida eturistiriitoja ja käsitellä niitä, kun taas kemikaalivirastolla oli epätäydellisiä, vähemmän täsmällisiä käytänteitä, kun taas ilmailuvirastolla ei ollut ollenkaan tällaisia käytänteitä. Voisin vielä raportoida yksityiskohtaisesti näistä löydöksistämme, mutta aikaahan ei ole kauheasti, minulla on aina minuutti, niin voisin kiinnittää huomiota seuraavaan. Jo, jotta voisimme puuttua heikkouksiin, teimme useita suosituksia, jotka löytyvät raportistamme ja jotka ovat luontevaa seurausta päätelmistämme. Joten tämän päivän keskusteluissa, ja kuulin mitä Ajalla Sendra sanoi aiemmin, niin tämä keskustelu liittyy liittyy oikeastaan jo aiemmaan keskusteluun, jota käytiin edellisessä esityslistan kohdassa. Olemme jo kuulleet, että kaikki virastot tekevät työtä näiden asioiden puolesta ja uskon, että komissiollahan on nyt tämä edistymissuunnitelma ja mm, ilmeisesti kaikilla on kunnianhimoiset tavoitteet, parantamisellekin on varaa. Ja loppuun sanoisin, että meidän täytyy ottaa huomioon kaksi seikkaa. Täällä sanottiin, että meidän se, se kenttätyö, jota me teimme, kun teimme tarkistuksia, niitä tehtiin lokakuuhun mennessä, joten sen jälkeen tapahtumia, tapahtuneita asioita emme ole ottaneet huomioon. Täytyy vielä odottaa, ennen niin kuin niistä voimme mitään sanoa. Ja haluan vielä kiittää virastojen yhteistyöstä, niiden virastojen, joita tarkastimme. saattaa olla, että tilintarkastustuomioistuin asetti kyllä aika haastavan tehtävän itselleen. Nyt tässä vaiheessa haluan pyytää anteeksi siitä, että puhuin minuutin yliaikaa ja kiitän huomiostani. Lovas, vielen Kiitos äh, nyt sitten äh, valiokunnan jäsenet. Ensin äh, edustaja Makovei. Thank, you, <clears throat> thank you, Chair, but uh, please... Uh... Kiitos. Antakaa minulle kolme minuuttia. Kolme minuuttia, koska minä puhun myös äh, Veronique Martiön nimissä, joka on varjoesittelijä. Ollakseni nyt selvä. 12.30 minä lopetan, koska minulla on, minun on pidettävä puhe vielä jossain muualla Joten pitäytykää paikassa, jos me tarvitsemme toisen keskustelun, niin minä otan sen esityslistalle. Me puhumme tästä aiheesta aikaisemminkin, joten nyt nopeasti. Aloittakaa nyt. Aloitan omastani. Yksi virastojen puhe, johtajista sanoi minulle, kun puhuimme eturistiriidasta, että rajat julkisen ja yksityisen alueen välillä ovat muuttuneet. Ne eivät ole niin tiukat. Meillä on myös äh, nämä kumppanuudet ja sen vuoksi meidän täytyisi myös muuttaa tätä eturistiriita-näkemystä. Me emme voi kieltää tätä, emmekä oikeastaan ainakaan ulkopuolelta, vaan meidän täytyy hallinnoida ja valvoa sitä. Tämä eturistiriita on vielä tärkeämpää sellaisille virastoille, kuten EFSA, EMA ja kemikaalivirasto sen vuoksi, että niillä on hyvin paljon yhteyksiä teollisuuden kanssa tehtävänsä vuoksi. Mutta millä tavalla nyt voisimme välttää eturistiriidat koko EU-ssa ja ainoastaan virastoissa? Sitten muutama konkreettinen kysymys virastoille. Ensinnäkin tilintarkastustuomioistuimelle, kun se valmisteli tätä erityisää, tai tämä erityisraportin valmistelu valmistui lokakuussa, mutta toimia sen jälkeen ei ole arvioitu. Eli koska tilintarkastustuomioistuin tekee tällaisen seuranta erityisraportin näistä ongelmavirastoista niin, että todellakin saataisiin lisäarvoa siitä, että mitä tapahtui tämän erityisraportin jälkeen näissä virastoissa. Toinen kysymys, tuleeko se eh, katsomaan myös muita virastoja, ovatko ne toimeenpanneet eh, nämä suositukset eturistiriitakysymyksistä. Sitten eh, lentoturvallisuusvirasto otti elokuussa 2012 käyttöön tarkistetun henkilöstösäännön, Voisitteko te kertoa meille toimenpanon tilan ja haluaisin lukuja. Ja tämä koskee nyt kaikkia virastoja. Ei vain sitä, että kerrotte, että on toimeenpantu tai sitä. Minä haluan tietää, kuinka monta tapausta, kuinka monta ö, ilmoitusta, kuinka monta on tarkistettu, kuinka paljon tilanteita, joissa on ryhdytty toimenpiteisiin. Olen kuullut ainoastaan elintarviketurvallisuusvirastosta tänään lukuja. Sitten lentoturvallisuusvirastolle, miksi kaikki Eh, henkilökunnan jäsenet eivät ole tehneet taloudellisten kytkösten ilmoitusta. Siinä minä nyt käytin puolitoista minuuttia, niin ehkäpä nyt sitten Eli siis tässä nyt eh, kollegan puolesta ensinnäkin ne olemassa olevat eh, säännöt eturistiriidoista. Joissain virastoissa on totisesti ongelmia on otettu toimeenpanot käyttöön, mutta ne eivät estä tehokkaalla tavalla eturistiriitoja. Sen lisäksi virastojen täytyy siellä olla proaktiivisia ja, ja käydä lävitse esimerkiksi CV ja nämä ilmoitukset. Jos tätä ei tehdä, niin silloin näiden sääntöjen ylipäätään toimenpano ei ole hyödyllistä. Mitä sitten sen lisäksi olisi tärkeää kouluttaa virastojen henkilökuntaa niin, että kaikki tietäisivät, miten toimia ja ennaltaehkäistä eturistiriitoja. Toinen johtokunnan nimitykset, niissä pitäisi noudattaa virastojen eturistiriitasääntöjä. Tilintarkastustuomioistuimen raportti osoittaa, että näin ei aina ole tilanne. Ja esimerkiksi komissiolla, joka on mukana johtokunnassa, komissiolla olisi oikeus blokata nämä päätökset, jotka eivät noudata sääntöjä. Sitten EU-lainsäädännöstä, jotta voitaisiin parantaa sääntöjä virastoissa, meidän tulisi parantaa EU-tasolla sääntöjä e-, eturistiriidoista niin, että tiedettäisiin, millä tavalla tilanteessa toimitaan ja että voisi olla myös vaihtelevia sääntöjä riippuen siitä, missä toimessa kyseinen henkilö on. Vielä kaksi sekuntia to, uh, uh, Food Safety Agency. Elintarviketurvallisuusvirastolle. Äänestävätkö johtokunnan henkilöt avoimesti, kun he päättävät puheenjohtajastaan? Ja vastaus oli, että he äänestävät äh, julkisessa avoimessa kokouksessa. Minusta tämä ei ole sama kuin avoin äh, äänestys. Voisitteko te nyt äh, selittää tämän? Okay giving you four minutes and fifty. Saitte neljä minuuttia viisikymmentä Seuraavaksi Edith Herzog. Uh, thank you, Chairman. I, I will be very, very short. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun lyhyesti. Yksi kommentti ja yksi kysymys. Kommenttini. Ö, uh, oma ryhmäni oli ö, uh, oikeassa siinä, että ensin täytyy laatia säännöt ja niitä täytyy sitten noudattaa. Ja tämä oli minusta ihan oikea lähestymistapa ja sen tulisi olla budjetin valvontavaliokunnassakin ähm, tämä, meillä pitäisi budjetin valio, valvontavaliokunnassakin pitää kiinni tästä säännöstä. Kysymys tilintarkastustuomioistuimelle. Kun meillä nyt on tämä kertomus, niin se on osoittanut, että meillä on ollut tiettyjä myyttejä. On erittäin tärkeää, että perustamme työmme säännöille. Kysymykseni kuuluu, olisiko teistä hyödyllistä, ja jos kyllä, niin miten ja kuinka saada aikaan säännöt, ja mikä olisi sääntöjen sovellusala? Vainko tietyt yritykset, äh, tietyt äh, virastot, kaikki virastot, komissiokinko, parlamenttiko myös olisi niiden alainen, koska tiedän, että eturistiriitoja on kaikkialla. Eli kysymykseni kuuluu, miten säännöt laaditaan ja mikä on niiden sovellusala missäkin instituutiossa ja koska ne julkistetaan koska sen jälkeen kun ne on hyväksytty, ne täytyy myös julkistaa ja sen jälkeen niitä voidaan laajamittaisesti soveltaa. Tämä on mielestäni erittäin tärkeää. Kiitos. Ja vielen Weitere Wortmeldungen. Kiitos. Ei muita puheenvuoropyyntöjä. Nyt virastot, sitten komissio, sitten tilintarkastustuomioistuin. Herra Gudu, olkaa hyvä. S'il vous plaît. Si possible, à deux minutes, s'il vous plaît mikäli mahdollisesti vain kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja. Haluan ensiksikin kertoa, että mitään eturistiriitaa ei ole meille tilintarkastustuomioistuimelta tullut meille tilintarkastussel- kertomuksessa. Toisekseen, kuten sanoin, mehän tarkastimme meidän henkilöstösäännöstöämme ka- ihan kattavasti. Kuten meille sanottiin tässä tilintarkastus yhteydessä, se oli aivan yhtäpitävä tuomioistuimen vaatimusten kanssa. Ja tästä tulee myös, ja myös seurantatilintarkastuksessa ilmeni sama yhtäpitävyys. Kun johtokunta teki selontekonsa, he antoi selvityksensä heinäkuussa eturistiriidoista, niin nämä niin sanotut äh, arat paikat, joilla istui johtoportaan henkilöitä, niin he antoivat kaikki eturistiriitaselvityksensä. Ja silloin, jos oli tarvetta, niin tämä eettinen komitea puuttui tilanteeseen. Koko se henkilöstö, joka koko henkilöstö täytti tämän lomakkeen, jossa piti kertoa eturistiriidoista. Ihan viimeisen kerran haluaisin vielä kertoa tästä asiasta. Ennemmin oli tämmöinen kaksoiskollegiaalisuus, jonka avulla pystyimme takaamaan eturistiriitojen pois, poissaolon sekä ulkoisesti että sisäisesti. Se tarkoitti sitä, että mitään päätöstä ei tehty yksittäisesti. Yksityinen henkilö ei voinut tehdä tätä päätöstä, niin kuin äsken sanoin, ja se mikä on tärkeää, yleisön silmissä se kun me annamme sertifiointeja esimerkiksi lentokalustosta, niin ne tarkistetaan myös ulkoisen viranomaisen toimesta. Tämä on kaikki yhtä pitävää meille asetettujen pyyntöjen kanssa. Minä suhtaudun luottavaisesti siihen, että tilintarkastustuomioistuin on, on tyytyväinen ja on myös luottavainen meihin. Kiitos. Thank you, Mr. Kudu. Mr. Maas, the next one. Thank you, Chairman. I will be very, very brief. Kiitos. Me tässä vastuuvapauskeskustelussa jo otimme esiin ne toimet, joihin kemikaalivirasto on ryhtynyt. Me olemme yksi näistä nuorimmista virastoista. Ollut noin kolme, me olimme olleet kolme vuotta olemassa siinä vaiheessa, kun tämä tarkastus tehtiin. Ja kuten sanoin, me olemme sen jälkeen tehneet hyvin kovastikin hartiavoimin töitä tässä aiheessa. Ja monet kollegat ovat olleet tässä mukana ja läheisessä yhteistyössä myös johtokunnan kanssa. Joten äh, olemme tehneet äh, paljon edistysaskelia ja olen vakuuttunut siitä, että me olemme hyvällä tasolla. Ja kuten jo aiemmin sanottu, tämä ei ole loppu, vaan me parannamme työtämme koko ajan ja sen vuoksi on tärkeää tehdä yhteistyötä muiden virastojen kanssa ja olemme kiitollisia Eman ja EASan kollegoille siitä, että he ovat kertoneet äh, käytänteistään. Tämä on ollut todella avu, avuksi meille. Ja odotamme näitä suuntaviivoja jotka tulevat edelleen auttamaan meitä. Se, mitä haluaisin vielä ottaa esiin, on tämä asia, että me tarvitsemme tiettyjä sääntöjä ja menettelytapoja, mutta sen lisäksi täytyy myös luoda kulttuuri, joka luo tietoisuutta ja selkeyttä henkilökunnalle ja komiteoiden jäsenelle, miten toimia eturistiriita tilanteessa. Ja tällaisen kulttuurin luominen on erittäin tärkeää. Vielen Dank. Als nächstes Madame Gislana Sitten Gislana Lell EFSAsta. Thank you very much. much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Ymmärsin, että minulle esitettiin kaksi kysymystä. Toinen liittyy tilastoihin. Joten vuonna 2012 EFSA tarkisti 6800 risat kytkös lausuntoa. Me löysimme 272 tapauksessa eturistiriidan, solimme pois osittain tämä kokonaan asiantuntija. Löysimme myös, että yksi luottamusaseman käyttö, tilaisuus tai rikkomus oli ilmennyt, ja tämä asian, asiantuntija, siis kaikki ne tila, tilanteet, joissa tämä asiantuntija oli mukana, me tarkastamme ne, jotta ei tule mitään häikkää parisenkymmentä henkilöä on lähtenyt Tepsasta neljä yksityisiin yrityksiin tai järjestöihin. Ainoastaan yhden lähteminen liittyy EFSAn tehtäviin, mutta ei kuuten, kuitenkaan samaan alaan, jolla hän teki työtä EFSassa. Tämä liittyy kyllä elintarviketoimintaan, mutta kyse ei ollut samasta tehtävästä kuin missä henkilö teki työtä aiemmin EFSissä. Siksi me asettaneet mitään ehtoja, mutta asetimme ehtoja äh, yhdelle johtokunnan jäsenelle. Pyysimme, että hän ei olisi tekemisissä EFSAn työntekijöiden kanssa, jotta ei tulisi sellaista kuvaa, että olisi eturistiriita. Toinen kysymys liittyi johtokunnan puheenjohtajan vaaliin aivan oikein sanoitte, Makovei, että johtaja valittiin julkisessa istunnossa, jossa oli paikalla myös tarkkailijoita, joka myös nauhoitettiin. Kuitenkin lippuäänestys oli salainen, aivan kuten missä tahansa vastaavassa äänestyksessä. Kiitos. Ja vielen Dank, last but not least, I give... Kiitos ja sitten vielä lopuksi Eman edustaja. So thank you, Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Ottaen huomioon sen lainsäädännön, joka koskee lääkevirastoa, tulee vuodelta 1995 ja yleisen puitteiston puuttuessa me olemme sitä mieltä, että me olemme kuitenkin ihan hyvin hoitaneet eturistiriitakysymykset. Tilintarkastustuomioistuin teki tarkastuksen ja toki aina on varaa parannukselle ja sen vuoksi me jatkuvasti tarkastelemme meidän politiikkaamme ja menettelytapojamme. Täytyisi myös huomioida, että lokakuussa 2011 tehty tarkastus, silloin me jo olimme ottaneet käyttöön uutta politiikkaa ja menettelytapoja rinnakkain. Ja nämä politiikat äh, ja, ja to, toimenpanot äh, eivät olleet tämän tarkastuksen kohteena lokakuussa 2011. Sen jälkeen me olemme ottaneet käyttää enemmän avoimia ja tiukempia järjestelmiä. Meillä on myös ex ante ja ex post valvontaa tänä vuonna ja pyrimme vastaamaan sillä tavalla kaikkiin tilintarkastustuomioistuimen tekemiin suosituksiin. Herzlichen Dank vor allen Dingen. Äh, Kiitos ennen kaikkea siitä, että piditte ajasta kiinni. Tilintarkastusistuimen erikoisraportti teillä on. Ennen kuin annan tilintarkastustuomioistuimelle puheenvuoron, niin pyydän komissiota puhumaan ja selvittämään tämän kysymyksen, koska tilintarkastustuomioistuin suositteli käynnistämään tietynlaista lainsäädäntöä EU-tasolla, josta komissio on yksin vastuussa. Voitteko te sanoa, onko komissio jo käynnistänyt tämän kaltaisen lainsäädännön valmistelun? Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin pyrin Pyrin puhumaan lyhyesti. Me olemme tyytyväisiä ajalla sendrireaktioihin ja olemme myös tyytyväisiä tilintarkastustuomioistuimen suosituksiin ja olemme iloisia siitä, että EU-virastoissa eturistiriitakysymysten käsittely on parantunut. Haluaisin nyt keskittyä avainasiakirjaan, joka on hyväksytty. Tämä liittyy siis ähm, niihin toimiin, joihin on ryhdytty eturistiriitakysymyksissä ja miten aiomme jatkossa toimia. Yhteisessä lähestymistavassamme, joka koskee virastoja ja jonka parlamenttineuvosto ja komissio ovat yhdessä hyväksyneet heinäkuussa 2012, niin korostetaan sitä, kuinka tärkeää on se, että virastot riittävästi ennaltaehkäisevät ja hoitavat eturistiriitoja silloin, kun on kyse johtokunnan jäsenistä, tieteellisten komiteoiden jäsenistä ja muutoksenhakulautakunnan jäsenistä. Tätä pidetään erittäin tärkeänä. Ja se etenemissuunnitelma, jonka komissio hyväksyi vuonna 2012, niin siinä mennään vielä pidemmälle. Eturistiriitojen ennaltaehkäiseminen ja hallinnointi on yksi viidestä prioriteetista, kun halutaan yhteistä lähestymistapaa täytäntöönpanna. Eli vielä kiinnittäisin teitä kiinnittämään huomiota toimiin 33 ja 35. Pähkinänkuoressa me aiomme tarkistaa kaikki olemassa olevat virastojen säännöt konsultoimalla niitä ja OECDn suuntaviivojen mukaisesti, jotka joihin on viitattu. Aiomme myös ottaa huomioon oikeusasiamiehen suositukset, aiomme ottaa huomioon erilaiset hyvät käytänteet ja tulemme käyttämään niin ikään omia käytäntöjämme. Tämän jälkeen, kun olemme kaikki nämä ottaneet huomioon, laadimme suuntaviivan luonnokset, keskustelemme niistä virastojen kanssa ja tarkoitus on hyväksyä nämä suuntaviivat vuoden 2013 vuoden loppuun mennessä. Ja toki tulemme antamaan myös palautetta tälle parlamentille siitä, mitä tuleman pitää. Tämän päivän keskustelut osoittavat, että altistuminen eturistiriidolle vaihtelee virastosta toiseen, riippuen viraston tehtävistä ja hallintorakenteesta. Tämän lisäksi virastot itse ö, ovat erilaisia. Ne eivät aina altistu samoille riskeille, ja tämä täytyy ottaa huomioon. Meidän täytyy ottaa tämä huomioon, kun laadimme suuntaviivoja, ja haluaisin myös viitata Fjellnerin puheenvuoroon. Meidän täytyy löytää oikea tasapaino. Kuitenkin komissiossa uskomme, että johtotähtänämme, kun pohdimme näitä asioita, tulisi olla se, että meidän täytyy varmistaa maksimaalinen avoimuus kaikissa tilanteissa. Esimerkiksi nämä kytkösjulistukset täytyy julkaista verkkosivuilla. Korostaisin sitä, että komissio aikoo tehdä läheistä yhteistyötä virastojen kanssa – Aivan kuten tämän päivän keskustelut osoittavat, niin me olemme jo koonneet paljon tärkeää tietoa, meillä on paljon kokemuksia, erilaisia käytänteitä on jo otettu käyttöön ja niin edespäin. Ja meidän täytyy varmistaa se, että työmme tulokset kunnioittavat myös meppien odotuksia tai täyttävät meppien odotukset. On kuitenkin muistettava, että tämän parlamentin hyväksymä yhteinen lähestymistapa otti huomioon sen, että hajautetut virastot ovat riippumattomia yksiköitä, ja ne ovat loppujen lopuksi itse vastuussa siitä, kuinka käytännössä hoitavat eturistiriitatilanteita. Mutta voin vakuuttaa teille siitä, että komissio tulee käyttämään hälytysjärjestelmää, jos ongelmia ilmenee. Sitten kysymykseenne. Meidän täytynee tehdä hyvin yksityiskohtainen analyysi voidaksemme ymmärtää, miltä suuntaviivojen tulisi näyttää. Tässä vaiheessa en halua sanoa vielä juuta enkä jaata. Kuten sanoimme, tulemme eh, antamaan palautetta tälle parlamentille vuoden 2013 loppuun mennessä siitä, mitä olemme tehneet, mitä olemme hyväksyneet suuntaviivoina. Haluan kiittää teitä siitä, että kuuntelitte. Dank, Herr Graf, äh, für die Beantwortung. Kiitokset, herra Graf, kysymykseen vastaamisesta. Nyt tilintarkastustoimistomme herra Lutborsch voisi vastata jäsenten kysymyksiin. Ja sen lisäksi kysymykseen siitä, miettiikö tilintarkastustuomioistuin sitä, että myös muut virastot äh, tutkittaisiin tulevissa erikoistarkastuksissa liittyen eturistiriitoihin. Kiitos. Rova Makoven kysymys ja mahdollinen seuranta. Kuten kuulitte minun edeltävältä herra Kraftilta, siis komission edustajalta, niin äh, tässä on nyt etenemissuunnitelma, jossa mietitään, miten toimia kysymyksissä. Joten loogisesti kyllä, todennäköisesti neuvosto tekee seurantaa erityisraporteille, mutta kun kysytte milloin, uskoakseni tuomioistuin miettii tätä asiaa, milloin tällä olisi eniten lisäarvoa, koska meille ei ole ainoastaan mielenkiintoista nähdä nämä uudet suuntaviivat, millaiset ne ovat loppujen lopuksi, mutta nähdä myös, että millä tavalla kyseiset virastot toimeenpanovat ne. Tähän tämä liittyy Makoveen kysymykseen siitä, tullaanko tekemään tällainen seurantaraportti. Olen täällä kollegani herra Russon kanssa ja koskapa hän on vastuuhenkilö näissä virastokysymyksissä, niin hän varmasti vie tämän asian eteenpäin niin, että katsotaan millä tavalla viedään eteenpäin virastojen tarkistamiskysymystä. Mitä tulee Herzogin kysymykseen, onko hyödyllistä, että olisi säännöt eturistiriitoista ja, ja mikä niiden kattavuus olisi. Me puhumme nyt säännöistä, jotka koskevat yleisiä asioita, jotka soveltuvat kaikille virastoille, koska me olemme nyt nähneet neljästä valitusta virastosta että niillä oli tiettyjä erityisongelmia. Joten on tiettyjä asioita, jotka ovat yhteisiä ja silloin niitä tulisi käsitellä yhteisellä tasolla. Ja sitten kun on tiettyjä erityisongelmia tai erityisvirastoja, silloin ne asiat hoidetaan erikseen. Jos tätä tarkastellaan laajemmin, tulisiko tätä tarkastella tätä asiaa myös äh, näiden virastojen ulkopuolella, niin näette raportistamme suosituksista 10 ja 11, 11 että olemme tässä hyvin äh, eh, heikkoja. Mutta minun tehtäväni ei ole tässä nyt tehdä ehdotuksia, vaikka olisinkin toista mieltä. Kiitos. Thank you very much, Mr. Lutborg. Kiitos herra Porsche tästä nopeasta vastauksesta ja sitten johtopäätökset. Ines Ajala Sender, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän kovasti tästä mahdollisuudesta joka meille tarjottiin käydä tämä keskustelu, että sain osallistua tähän. Kiitän myös herra Lubarsia, kiitän myös komission edustajia, herra Kraftia, kaikkia mitä hän tässä kehitteli ja sanoi, mitä voisimme jatkossa tehdä yhdessä. Kiitän myös kollegoja ajatuksista ja meillä oli erittäin hyvä keskustelu suhteessa mietintöön. Meillä on asiakirja, jota tulemme jatkossakin työstämään vastuunvapauksista virastojen johtajille. Haluan sanoa, että me haluamme mahdollisimman paljon tietoa ja me annamme mahdollisimman paljon tietoa ja tulemmekin varmasti jatkossakin kutsumaan kaikki ne paikalle, jotka ovat kiinnostuneet tästä eturistiriitateemasta erityisesti. 28. Eh, päivä torstaina, mm, helmikuuta 20. päivä torstaina meillä on Helmikuuta meillä on täällä seminaari, joka keskittyy näihin kysymyksiin aivan erityisesti. Tuossa voimme syventää joitakin aspekteja, jotka on täällä, jotka on täällä jo nostettu esi- esille ja voisimme varmasti antaa vielä lisää syventäviä vastauksia tuolloin. Kiitos paljon. Kiitokset Aila Sender. Kiitokset eh, esittelijälle ja kaikille jäsenille siitä, että te olitte nyt tässä kurinalaisia alussa en ehkä ollut tarpeeksi tiukka. Anteeksi, että nyt tässä joudun teitä hoputtamaan. Kiitokset Rosso ja Lupas tilintarkastustuomioistuimesta, kiitos komissiolle ja kiitokset erityisesti virastojen johtajille. Ja hyvissä ajoin päätän tämän päiväisen kokouksen. Kiitokset ymmärryksestä. Nähdään seuraavalla kerralla.